Ah, guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Wir sind bei Tagesordnungspunkt 8. Huomenta kollegat, olemme nyt kohdassa kahdeksan, vastuuvapaus 2015. Ja täällä on tilintarkastustuomioistuimen edustaja Avramopoulos komissiosta ja Miljoonis tilintarkastustuomioistuimesta. Ja täällä myöskin pääjohtaja Ryte, kaikki tutut henkilöt. Kuuluuko? Ja sitten GAF budjettipääosastosta. Ratkaisiko ongelma? Selvä. Niin, tervetuloa komission jäsen. Esittelijä on kollega Zell. ja Miljonis voi esitellä sitten tämän kohdan kahdeksan, olkaa hyvä. Madam Chair. Uh, Puheenjohtaja, arvon Euroopan parlamentin jäsenet. Tämä on nyt ensimmäinen vuosi, kun uh, tilintarkastustuomioistuin uh, on lisännyt uuden kappaleen vuosikertomukseen. Me haluamme antaa lisätietoa tästä politiikan alueesta tulevaisuudessa. Turvallisuus ja kansalaisuus on pieni, mutta yhä kasvava osa EU-budjetista. Noin 30 prosenttia budjetista täytäntöönpannaan keskitettyjen virastojen kautta. Ja tilintarkastustuomioistuin äm, julkaisee näitä koskevat tiedot erityisessä vuotuisessa Kertomuksessaan me olemme antaneet myönteisen arvion vuoden 2015 tilien äm, oikeille, tai taustalla olevien transaktioiden laillisuudesta ja oikeellisuudesta 1,5 miljardia euroa, eli noin prosentti EUn budjetista on kyseessä. Tämä kattaa useita politiikkoja. Me olemme keskittyneet maahanmuuttoon ja turvallisuuteen noin 0,8 miljardia euroa. Kun otetaan huomioon EU-budjetin osuuden alhainen osuus. Olemme omaksuneet tähän politiikkaan eri lähestymistavan kuin muihin. Minkälaista virhetasoa ei voida antaa, koska kyseessä on vain kymmenen transaktiota, joita auditoidaan, tarkastetaan, jotta voidaan laskea koko EU budjetin virhetaso. Ja me olemme arvioineet näitä DG sisäasioiden vastuun alla olevia maahanmuutto- ja muita ohjelmia. Ja me olemme, me, komissio on täytäntöönpannut tarkastuksia, joista rahoitusasetuksessa säädetään. Meidän mielestämme tällä alalla ei paljastunut mitään suuria heikkouksia. Kun ajatellaan yhteistä hallinnointia, niin äh, me olemme arvioineet jäsenvaltioiden, tai komissio on tarkastanut jäsenvaltioiden valmiuksia toteuttaa toimia ja maksatuksia, ja me olemme itse arvioineet komission hallinnointiprosesseja, mutta me emme kuitenkaan testanneet näiden toimien tehokkuutta. Ja sen vuoksi on olemassa sellainen riski, että tietyt vuotuiset ohjelmat ovat sellaisia, että komissio Ähm, on äh, antanut niille äh, riittävän ähm, hyväksynnän, eikä niille tarvita äh, tarkastuksia. Mutta meidän tarkastustemme vaiheessa komissio oli tehnyt tarkastuksia 13 ohjelmasta. Tämä, tämän pitäisi antaa riittävästi vakuutusta siitä, että tilit ovat kunnossa. Tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan rajoittu tutkimaan menojen oikeellisuutta ja laillisuutta. Se tekee myös suoritustarkastuksia avainalueilla, kuten tämänhetkisessä pakolaiskriisissä ja terroristiuhkiin liittyen. Meillä on erityinen kertomus niin kutsutusta hotspot-lähestymistavasta. Se julkaistaan ensi vuonna. Tällä hetkellä olemme aloittaneet tarkastuksen, jossa tarkastellaan mm, EUn toimia tällä alalla. Kiitos. Kiitoksia. Komissaarissa Avramopoulos on ensimmäistä kertaa täällä keskustelemassa vastuuvapaudesta. Kiitoksia, että vastaatte kysymyksiimme. Me olemme esittäneet 48 kysymystä ja Hogan sai paljon enemmän kysymyksiä. Eli me suhtaudumme näihin asioihin vakavasti ja me yritämme nyt sitten katsoa, millä tavalla tämä uusi järjestelmä toimii. Eli tervetuloa ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä. Näissä asioissa liikkuvat suuret summat. Meidän täytyy hyödyntää näitä varoja tehokkaasti. Ja jatkamme näin myös tulevaisuudessa, vaikka meillä on kovia paineita. Hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, miljoonis, esittelijät siellä, mehän tapasimme viime viikolla. Kuten lupasin neljä kuukautta sitten, kun viimeksi keskustelimme tästä kontekstista, tämähän on nyt ennennäkemätön ja kiireellinen maahanmuuttokriisi, jota nyt käsitellään. Ensin yleiskatsaus tähän tilanteeseen. Tällä hetkellä tilanne ei ole enää sama kuin vuosi sitten. Tilanne on kuitenkin edelleen haastava Komissio on ollut aktiivinen alusta pitäen ja tehnyt esityksiä, esittänyt ehdotuksia liittyen rahoitukseen, asiantuntijoihin ja jopa tukitoimiin paikan päällä. Sekä maahanmuuttokriisi että turvallisuusuhat ovat asioita, joiden osalta tehtiin selväksi, että ne ovat yhteisiä haasteita, joihin täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja. Ei ainoastaan siksi, että yksikään jäsenvaltio ei pysty hoitamaan näitä haasteita yksin, vaan myöskin, koska yhdemmä, yhdessä saamme aikaan parempia tuloksia, kun ajatellaan oikeudellisia ja moraalisia velvoitteitamme. Pakolaiskriisi. Niin kauan kuin on epävakautta tällä alueella, ja niin kauan kuin tämä osa maailmasta on liekeissä, ensin meidän täytyy suojella ihmisiä, jotka sitä tarvitsevat. Meidän täytyy torjua ihmissalakuljettajaverkostoja, jotka vaarantavat maahanmuuttajien hengen. Ja tämä jatkuu edelleen. Meidän täytyy palauttaa laittomat maahanmuuttajat, joille ei ole oikeutta oleskella EUn alueella ja jotka luovat ylimääräisen taakan jäsenvaltioille. Tietysti meidän täytyy paremmin hallinnoida ulkorajoja, jotta voimme suojella ja parantaa liikkuvuutta. Ja meidän täytyy samalla vahvistaa rajan ylityspaikkojen valvontaa. Tätä järjestelmää ei aikaisemmin ollut olemassa ja kaikki piti saada aika nopeasti kahdessa vuodessa. Ja voin kertoa, että se ei ollut mikään helppo tehtävä. Sitten turvallisuudesta. Meidän täytyy vahvistaa keskinäistä luottamusta ja meidän täytyy vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden välillä, jotta pystymme paremmin ennaltaehkäisemään ja tutkimaan vakavia rikoksia ja terrorismia. Tehän tiedätte, että rikolliset eivät tunne kansallisia rajoja. Meidän täytyy myöskin hyödyntää modernia teknologiaa, kun suojaamme rajoja. Ja meidän on käytettävä uusimpia tietoja mahdollisista uhista. Meidän täytyy hyödyntää parhaita käytänteitä ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä tärkeiden kumppanien kanssa kolmansien maiden tai yksityisten internetalan yritysten ja myös kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tästä syystä komissio on tehnyt hyvin intensiivistä työtä liittyen kattavan lähestymistapaan pakolaiskriisissä. Ja meidän täytyy panna täyteen, täytäntöön turvallisuussäädöksiä. Parlamentti on aina tukenut tätä strategiaa ja menestyksemme johtuu siitä, että parlamentti on sitoutunut näihin tavoitteisiin yhdessä meidän kanssamme hyvin tiukkojen määräaikojen puitteissa. Olemme saaneet nyt aikaan tuloksia, joista olen säännöllisesti ilmoittanut Euroopan parlamentille. Politiikan täytäntöönpano jäljellä olevat haasteet, tulevat suunnitelmat. Paljon pitää vielä tehdä. Ja tärkein haaste on täytäntöönpano ja valvonta. Se ei ole pelkästään meidän käsissämme, vaan myös jäsenvaltioiden käsissä. sitten tänäinen kokous. Vuonna 2015 teimme kaikkemme, jotta voisimme auttaa jäsenvaltioita ja naapurivaltioita, joilla on paineita. Olemme antaneet huomattavasti rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka ovat tarvinneet. Kyse on lähtömaista, läpikulkomaista ja kohdemaista. Italia, Kreikka, Unkari, Saksa, Itävalta ja muut. Olemme lähettäneet ihmisiä tukemaan toimia Italiassa ja Kreikassa paikan päällä. Olemme tehneet ehdotuksia ulkorajojen yhteisestä suojaamisesta, joita nyt tällä hetkellä pannaan täytäntöön. Olemme ehdottaneet uusia tapoja toimia ihmissalakuljettajia vastaan, ja meidän täytyy puuttua myöskin laittoman maahanmuuton perimmäisiin syihin. Kaikkien näiden toimien tulokset ovat nyt näkyviä vuonna 2016. Ja olemme oikealla polulla ja meidän täytyy jatkaa edistymistä kaikilla näillä aloilla. Yksi tärkeimpiä elementtejä politiikan täytäntöönpanossa on ollut rahoitus. Ja olen kiitollinen siitä, että budjettivallan käyttäjät ovat meitä tässä tukeneet. Sitten miljooniksen raportin löydökset. Mitä tavalla on käytetty varoja vuonna 2015? Ensin haluaisin kiittää häntä henkilökohtaisesti ja tilintarkastustuomioistuinta tästä rakentavasta raportista. Komissio ja minä henkilökohtaisesti pidämme erittäin tärkeänä vankkaa varainhallintoa myöskin kriisitilanteissa. Ja voin taata, että me suhtaudumme kaikkiin suosituksiin vakavasti. Poliittinen ja realistinen lähestymistapa on ollut se, että teemme kaikkemme ajoissa, jotta pystymme vastaamaan tarpeisiin Erityisesti pitää puuttua nyt humanitaariseen tilanteeseen ja meidän täytyy laatia suunnitelma ulkorajoilla, joka vahvistaa turvallisuutta ja kunnollista täytäntöönpanoa kaikissa menettelyissä huolimatta suurista tulijamääristä. Kaikkiin varotoimenpiteisiin on ryhdytty, jotta voidaan varmistaa, että rahoitussääntöjä noudatetaan. Ja vuodesta 2015 ja maahanmuutto- ja turvallisuuskriisissä saatavissa olevat varat MIFin ja ISFn osalta on nostettu 10,8 miljardiin euroon. Eli tässä on huomattavasti vahvistettu neljällä miljoonalla näitä toimia tämän vuoden loppuun mennessä. Ja meillähän tietysti saimme lisärahoitusta hätärahastosta, jotta pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. 670 miljoonaa on varattu näihin tarkoituksiin ja 483 miljoonaa IMIFissä hätäapuun. Ja lopuksi inhimilliset ja toiminnalliset budjettiresurssit virastojen osalta ovat myöskin vahvistuneet huomattavasti. Tämä oli tärkeä elementti, kun olemme vastanneet kriisiin. Ja haluan tehdä selväksi, että tällainen kriisi vaatii parempaa valvontaa Tämä ei olisi ollut mahdollista, jos ei tiimiämme olisi vahvistettu. Nyt pari konkreettista esimerkkiä siitä, millä tavalla EUn rahoitus on auttanut jäsenvaltioita kriisin hallinnoimissa. Yli 550 miljoonaa euroa on toimitettu Kreikkaan kansallisten ohjelmien tueksi – tämä on vaikuttanut siihen, että vastaanottokapasiteettia on vahvistettu huomattavasti ja samoin turvapaikkamenettelyitä. Ja Italialle on varattu 24,5 miljoonaa hätäapua. Ja tällä tavalla on vahvistettu yksin matkustavien alaikäisten suojelua samoin terveydenhuoltoa ja pakolaisten vastaanottoa. Myöskin muut jäsenvaltiot, kuten Ruotsi, Saksa, Alankomaat, Suomi, ovat myöskin ponnistelleet ja ottaneet vastaan suuria määriä turvapaikanhakijoita. Ja niille on määrätty hätäapua, jotta voidaan lievittää tätä ennennäkemätöntä rahoitustaakkaa, joka liittyy turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. Ja lopuksi uudelleensijoittamispäätös sai tukea rahoituksesta ja tällä tavalla kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita. Komissio vahvistaa valvontaa resurssiensa puitteissa – Jäsenvaltiot hallinnoivat näitä varoja ja komissio valvoo sitä eri toimien kautta. Meillä on jälkikäteistarkistuksia, vuosittaisia tilinpäätöksiä ja sitten valvomme myöskin täytäntöönpanoa paikan päällä. Henkilöstön määrä Home-pääosastossa on lisääntynyt ja uudelleenjärjestelyitä on tehty, jotta pystymme paremmin vastaamaan kasvaviin tarpeisiin, mutta edelleen tarvitaan enemmän hallinnollista kapasiteettia, kun katsotaan toiminnallisia tarpeita. Suoritusindikaattoreista on sovittu ja kun aika on oikea, niin sitten arvioimme näiden välineiden tehokkuutta. Yksi prioriteetti 2017 budjetissa on se, että jatkamme eurooppalaisten toimien tukemista, joilla tuetaan turvallisuusuhkiin ja maahanmuuttokriisiin vastaamista. Eli meillä on rahoitustukea ja poliittisia sitoumuksia. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin turvallisuus- ja maahanmuuttokysymykset. Ja budjettiluonnoksessa on kolme miljardia euroa maahanmuutto- ja turvallisuustoimiin. Tämä vastaa vuoden 2016 tasoa. Tällä tavalla pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin ja haluaisin kiittää teitä tuestanne. Eli me kaikki haluamme varmistaa, että tämä kasvatettu budjetti on kunnolla hallinnoitu ja meidän täytyy keskittyä nopeuteen ja tuloksiin. Ja kuten aikaisemmin totesin, nämä haasteet vaativat poliittista toimintaa ja EUn budjetin strategista hyödyntämistä. Ja luotan kollegoihini, joilla on kokemusta ja meillä on nyt tehokasta valvontaa täytäntöönpanon osalta. Politiikan rahoittaminen on se sydän, joka tekee politiikastamme totta. Eli kiitoksia, että sain tulla valiokuntaan ja nyt sitten odottelen keskustelua. Kiitoksia. Herzlichen Dank für die einleitenden Anmerkungen. Kiitoksia tästä alustuksesta. Tässä nyt on politiikka ja raha kytketty yhteen. Ainahan tätä yhteyttä ei pystytä näkemään. Ja sitten esittelijät siellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Miljonikselle ja tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle siitä, että he nyt ensimmäistä kertaa ovat ottaneet Home-pääosaston mukaan vuosikertomukseen. Ja kiitokset myöskin komission jäsenelle Avramopulikselle ja hänen tiimilleen. Kiitoksia, että olette toimittaneet meille kirjallisia ja tänään myöskin suullisia vastauksia. Tämä on nyt ensimmäinen kerta ja kyse on vuodesta 2015. Silloin sisäasian pääosasto sai alle prosentin eu budjetista käyttöönsä ja nyt, jos muistelemme vuotta 2015, niin sehän oli vuosi, jolloin maahanmuutto EUn saavutti lakipisteensä. Ja se myöskin osoitti, että tähän mennessä tehdyt hallitusten väliset sopimukset Dublin ja Schengen eivät pystyneet takaamaan sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot kykenisivät hoitamaan nämä ongelmat tehokkaasti. Se, mitä parlamentti on aina vaatinut, on se, että me tarvitsemme kunnollista eurooppalaista lähestymistapaa ja meidän täytyy toimielimissä hoitaa koordinointi. Ja tämä oli kiireellinen asia, koska oli jo nähtävissä, että tietyt jäsenvaltiot pelkästään ulkorajoja suojaamalla ja ottamalla vastaan näitä sotapakeloita. Ja meillähän on näitä sotia nyt useampiakin EUn ulkorajoilla. Nämä konfliktit eivät ole laantuneet. Eli jäsenvaltiot eivät pysty näitä asioita yksin hoitamaan. Ja samalla tuli selväksi, että kun neuvosto tekee päätöksiä pitkien keskusteluiden jälkeen ja sitten sovittiin kiintiö järjestelmästä näiden pakolaisten ja maahanmuuttajien jakamisen suhteen, niin usein havaittiin, että solidaarisuutta puuttuu tietyistä jäsenvaltioista. Eli meidän täytyy nyt voimakkaammin puuttua näihin asioihin Euroopan tasolla. Ja sisäasioiden pääosasto on tietysti tässä ensimmäinen etappi, ja meidän täytyy toimia tehokkaammin. Ongelma ei ole pienentynyt, vaikkakin Balkanin reittiä on nyt rajoitettu. Ja eilenkin saatiin kuulla, että maahanmuutto Välimeren yli Italiaan on saavuttanut lakipisteensä tänä vuonna. Ja ikävä kyllä ainakin 5000 ihmistä on kuollut tänä vuonna Välimerellä. No sitten sisäasioiden pääosasto vuosikertomuksessaan on puhunut näistä poikkeuksellisista haasteista, joita meillä oli vuonna 2015. Ja komission jäsen Avramopoulos myöskin kertoi tästä kattavasti. Ja näitä maksusitoumuksia on nostettu 60 prosentilla, uutta henkilöstöä on palkattu. Ja sitten kysyttiin kirjallisesti, onko tämä riittävä ottaen huomioon nämä haasteet. Ja vastaus oli, että jotta voidaan panna täytäntöön kaikkia toimia kriisin hallinnoimiseksi, meidän täytyy eh, ryhtyä maahanmuuttoasioissa jäsentyneempään lähestymistapaan kapasiteettia pitää mukauttaa lisääntyneisiin tarpeisiin. Ja mitä sitten tarkoittaa budjetin osalta, kun ajatellaan henkilöstökysymyksiä? Onko tämmöistä riittävää? Torstaina sitten päätetään vuoden 2017 talousarviosta. No, vuosikertomuksessa puhutaan eurooppalaisesta maahanmuuttojärjestelmästä, järjestelykeskuksista, palauttamissuunnitelmista, rajapaketista ja muista kysymyksistä. Ja mitä mieltä olette komission jäsen näistä tuloksista, kun ajatellaan näitä tärkeimpiä suoritusindikaattoreita, joka liittyy siviilihenkilöihin, jotka ovat mukana näissä maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelyissä – Niitähän oli 550 000 henkeä ollut. Kun katsotaan, kuinka paljon jäsenvaltioissa on otettu vastaan näitä maahanmuuttajia. Eli kysymys on, tarvitaanko enemmän henkilöstöä ja onko näitä varoja käytetty järkevästi jäsenvaltioissa. Ja mitä mieltä olette näistä liikkuvuuskumppanuuksista? Onko niistä ollut apua? Ja sitten, mitä tulee täytäntöönpanoon, siellä on kaksi varaumaa pääosastossa. Siellä on puhuttu tästä virhemäärästä 2,88 prosenttia. Se on aika hyvä lukema, kun katsotaan näitä uusia haasteita, mutta millä tavalla tätä määrää voitaisiin supistaa. Kysehän on varoista, jotka liittyvät suoraan hallinnointiin. Sitten on katsottu sitä, millä tavalla tätä virhemäärää, voidaanko sitä pienentää ilman tätä oikaisumekanismia – Ja sitten pääosasto on puhunut näiden rahoitussääntöjen monimutkaisuudesta, joka on johtanut virheisiin, ja miten komissio aikoo uudistaa varainhoitoasetusta. Ja sitten SOLID-ohjelman osalta tilintarkastustuomioistuin on todennut puutteita. Tästähän on jo keskusteltu. Eli mitä aiotte tehdä tällä asialla, miten näihin puutteisiin tartutaan. Ja sitten vielä sääntöjen noudattaminen. Tässä raportissa on puhuttu kustannustehokkuuskysymyksistä, eli voisitko hiukan tarkemmin kertoa näistä indikaattoreista, eli millä tavalla tämä vaikuttaa tilanteen paranemiseen. Sitten kirjallisista kysymyksistä Haluaisin kiittää näistä kattavista vastauksista. Mutta yksi lisäkysymys vielä. Kun katsotaan näitä kysymyksiä yksi ja kaksi, mitä tulee palautuksiin ja ulkorajakysymyksiin, niin te olette aika epämääräisesti puhuneet siitä, mitä on opittu virheistä, kun otetaan huomioon esimerkiksi Saksan hallituksen toiminta maahanmuuttokysymyksissä. Eli näissähän asioissa on ollut aika korkea virhemäärä. Ja sitten EUn menot itäisessä naapuruuspolitiikassa. Tässä nyt on vastattu, että tämä ei koske pääosastoa. Eli voisitko nyt kertoa, mitä nämä kaksi muuta pääosastoa, NER ja DEFCO, ovat sitten hoitaneet näitä ulkoisia maahanmuuttokysymyksiä ja millä tavalla nämä kaksi pääosastoa ovat tehneet yhteistyötä. Ja sitten kysymys yhdeksän. Te puhutte näistä suoritusindikaattoreista, eli että palauttamismäärä vastaa näitä palauttamispäätöksiä, joita jäsenvaltioissa on tehty. Millä tavalla näistä palautuspäätöksistä voidaan saada tietoa? Tässäkin nämä käytänteet ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi Saksassa pelkästään on hyvin suuria eroja eri osavaltioiden välillä. Ja sitten kysymys 12. Tässä on mainittu kaksi virastoa, Frontex ja Raja- ja Rannikovartiovirasto. Eli voisitko täsmentää, millä tavalla pääosasta homman yhteydessä näihin virastoihin ja millä tavalla on vahvistettu Frontexia ja laajennettu Frontexin valtuuksia. Tätähän parlamentti on aina vaatinut. Ja sitten lopuksi vielä kysymys 20 ja 21. En nyt ole ihan tyytyväinen näihin vastauksiin. Eli haluaisimme tietää, olisiko mahdollista varata varoja pakolaiskriisin ja ottaa varoja köyhyyden torjuntaohjelmasta ja onko näin tehty vai ei? Kiitoksia. No niin, komission jäsen, sieltä tuli aika paljon kysymyksiä ja teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin kuitenkin pyytää hiukan enemmän aikaa koska nämä olivat aika konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin, mitä tulee tähän arkaluontoiseen kysymykseen, jopa minulle arkaluontoiseen, eli että riittääkö raha tähän kriisiin vastaamiseksi. Vuonna 2015 ja haluan kiittää sitä tuesta, jota budjettiviranomainen on antanut, erityisesti Euroopan parlamentti, sisäasioiden budjettia korotettiin, jotta voitaisiin vastata välittömiin tarpeisiin. Ja niitähän minä kuvailin jo aiemmin. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että tilanne pysyy vakaana, ainakin ennakoitavana, mutta en ole varma. Olemme kuitenkin oppineet, että asiat voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Näin on tapahtunut kahden viime vuoden aikana. Ja siksi uskon, että joustavuus on äärimmäisen tärkeää. DG, siis sisäasioiden pääosastoa on niin ikään vahvistettu. Meillä on uutta henkilökuntaa, jotta voimme pärjätä uuden lainsäädännön kanssa. Meillähän on paljon paljon uutta lainsäädäntöä, jota täytyy ehdottaa. Kun ajatellaan pidemmän tähtäyksen visiota, niin voisin tähdentää puolivälin tarkastuksen myönteisiä tuloksia, siis kyse on rahoituspuitteiston tarkastuksesta. Ja olemme saaneet 2,5 miljoonaa lisäeuroa euroa sisäasioille vuosille 2018-2020, siis väliselle ajalle. Eli budjetin sopeuttaminen ja vahvistaminen on lisännyt joustavuutta, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että tämä lisärahoitus tarkoittaa sitä, että myös täytäntöönpanon tasolla, valvonnan tasolla ja seurannan tasolla tar- Tarvitaan lisää resursseja, jotta voidaan toteuttaa niitä ehdotuksia, joita meillä tällä hetkellä on pöydällä, muun muassa PNR, Entry-Exit-järjestelmä, Dublinin asetus ja rajavalvontajärjestelmä. Ensi vuonna 2017 budjettiluonnos sisältää kolme miljardia euroa maahanmuutolle – Tähän liittyy myös varainkäyttöä, joka koskee EUn sisäistä toimintaa. Sitä täytyy vahvistaa. Ja jos 1,6 miljardia ää, tulee ISEFille, 738 miljoonaa ää, virastoille, 621 miljoonaa euroa. Eli merkittäviä lisäyksiä kaiken kaikkiaan 1,6 miljoonan äh, edestä verrattuna vuoden 2017 alkuperäiseen rahoitusohjelmointiin. Ja tämän lisäksi 200 miljoonaa euroa on lisätty äh, uutta hätähumanitaarista, siis tällaista humanitaarista tukea varten, jota ECO hallinnoi. Mitä tulee vuoteen 2018, komissio ehdottaa eh, MFFlle, tai siis komission ehdotus MFFn osalta on tällä hetkellä keskustelun alla. Kaiken kaikkiaan MFFn eh, summia eh, halutaan lisätä, mutta tämä sisältää myös tiettyjä lainsäädäntöehdotuksia, joita täytyy rukata kaikkien ohjelmien osalta. Sisäasioiden osalta kun ajatellaan Dublinin asetuksen rahoitusvaikutuksia ja kun ajatellaan äh, rannikkovalvonta äh, ja uutta EASOa, niin kaikki on otettu huomioon. Jos ne hyväksytään ehdotusten mukaan, niin kaiken pitäisi sujua. Sitten toinen kysymyksenne. Puhun tässä näistä KPI-indikaattorista, eli keskeisistä suorituskykyindikaattoreista. 44 300 on suunniteltu vuosille 2011-2013 tai oli suunniteltu. Tämä luku perustui niihin lukuihin, jotka oli saatu expost-arvioinnin kautta koska tuolloin äh, meillä ei ollut vielä tietoja vuotuisissa äh, raportoinnissamme äh, AMIFista. Ja kun ajatellaan AMIFia, niin vuosien 2013-2020 tavoitesumma on 163 000 henkilöä, siis tavoitelukumäärä ähm, euroa. Ja mm, vuonna 2000 2015 15.10. Eh, mennessä jäsenvaltiot olivat raportoineet 20 eh, 000 eh, henkilöstä, jotka olivat tulleet integraatioavun jälkeen. Edelleenkin lokakuussa 2015 jäsenvaltiot ennakoivat tietenkin vielä lisäystä näihin summiin. Seuraava kysymys koski liikkuvuuskumppanuutta. Toistaiseksi tämä liikkuvuuskumppanuus tai kumppanuuksia on tehty yhdeksän maan kanssa. Kuten tiedätte, niin komissio on ehdottanut uutta puitteistoa suhteeksi tai kolmansien maiden kanssa solmittavia suhteita varten. Ja Nythän tämä liikkuvuuskumppanuus on osoittautunut käyttökelpoiseksi. Mitä tulee virheasteeseen, joka on 2,88 prosenttia, niin sisäasioiden pääosastohan hallinnoi varoja suoraan. Um, jäljelle jäänyt virheaste oli todellakin 2,88 prosenttia viime vuoden lopussa, ja tämä koski siis komission suoran hallinnoimia ohjelmia. Kuitenkin tähän liittyy kaksi tärkeää seikkaa, joita olisi syytä korostaa. Ne liittyvät tähän lukuun, ja tämä lukuhan on edelleenkin alhainen. Ensinnäkin trendi on positiivinen. Tämä jäljelle jäänyt virheaste on alentunut 3,64 prosentilla vuonna 2015 2,88 äh, vuonna 2015. Ja ne ohjelmat, joita DG Home hallinnoi MFFn puitteissa vuosina 2011-2013, niin tuolloin meillä oli uusia ohjelmia ja uusia edunsaajia. DG Home, sisäasioiden pääosasto, on ottanut käyttöön uusia valvontajärjestelmiä, ähm, jotta se voisi parantaa valvontaansa ja tarkastuksiaan. Ensinnäkin me annamme osviittaa osanottajille ja äh, tilintarkastajille, jotta virheitä voitaisiin välttää. Toiseksi annamme ohjeita auditoiduille eh, tarkastetuille edunsaajille niin, että voimme parantaa ylipäänsä hankkeiden valvontaa ja seurantaa. Mitä tulee tukikelpoisuussääntöjen monimutkaisuuteen, niin nehän ovat yksi syy, tai sanotaan, että ovatko ne yksi syy virheelle. Vastaus on ei. Nämä ohjelmat ovat sellaisia, joita MFF on hallinnoinut täällä, tänä tukikautena. Ne on kohdennettu tietyille politiikan aloille ja uudet edunsaajat eivät oikeastaan ole osallistuneet niihin uudet ohjelmat tähtäävät siihen, tai meillä on uusia projekteja, jotka tähtäävät siihen, että sääntöjä tulee yksinkertaistaa ja myös edunsaajille annetaan enemmän neuvoja. Ja joustavuus on asia, joka ei välttämättä tarkoita sitä, että EUn varojen käyttöä valvottaisiin vähemmän. Tarkastuksien tulee pysyä tehokkaina, mukaan luettuna paikan päällä tehdyt tarkastukset ja ää, asiakirjatarkastukset, auditoinnit. Ja täytyypä tässä nyt vähän penkoa muistiinpanoja. Niin, uskoakseni tulin tässä vastanneeksi melkein kaikkiin kysymyksiin. Ja niin, no voitte muistuttaa, jos jotain jäi uupumaan. Mutta ennen kuin lopetan, niin sanoisin vielä, että komission osastot tekevät yhteistyötä muidenkin sidosryhmien kanssa voidakseen varmistaa sen, että EUn välineitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla ja työtä koordinoidaan strategisesti. Ai niin, unohdin muuten yhden jutun. Aivan, aivan. Juu, minä unohdin tämän köyhyyden vähentämistoimet ovat DG Devgon ja Nierin kaikkein tärkeimmät äm, painopisteet. Me haluamme puuttua köyhyyden juuriin sen ja, ja syihin. Valettan toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen on perustettu Afrikan trustirahasto. Se on DG Devcon vastuun, vastuulla täysin. Kiitos. Danke, Herr Ich noch eine Rei. Kiitoksia. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä Liberatski. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää kiitokset komissiolle saaduista vastauksista. Niin ikään kiitokset tilitarkastusistuimen selvityksestä. Komissaari komissaarille niin ikään kaikille kiitokset, mutta arvoisa komissaari, minun pitää vielä tuoda esiin tietty pettymykseni tilanteeseen. Te puhuitte vuodesta 2016. Me kuitenkin tässä puhumme vastuuvapauden antamisesta vuodelle 2015. Jollakin tavoin tuntuu siltä, että te haluatte viedä huomiomme pois vuoden 2015 tapahtumista. Tiedän, että se oli vaikea vuosi joka tavalla. Ja sen vaikutukset ovat edelleen kourin tuntuvia, mutta silti tuntuu siltä, että haluamme jollakin tavoin kuitenkin pureutua itse asiaan. Haluaisimme tietoja vuodesta 2015. Mikä on ollut komission toimien ja pääosaston toimien tarkoitus vuonna 2015. Onko tarkoitus ollut vähentää äh, pakolaistulvan äh, määrää vai mahdollisesti äh, painottaa enemmänkin pakolaisten sijoittumiskysymyksiä. Vaikuttaa siltä, että itse päämäärä ei ole ollut kovinkaan selvä. Tarkoituksena tietenkin lienee ollut jollakin tavalla hallinnoida noiden ihmismassojen sijoittumista Saksaan, Ranskaan, vaikkapa Kalen tilanne, Englantiin ja niin poispäin. Toivo, toivottaanko, että nämä asiat ikään kuin itsestään ratkeaisivat? kuitenkin vuonna 2015 äh, tuplattiin äh, budjetin määrä. Mitä tuloksia tästä on nyt saatu? Mielestäni tilanne ei ole kovinkaan selvä. Ja totta on, että Frontex äh, on tehnyt äh, tilannearviota omasta toimintakapasiteetistään ja, ja sen rajoituksista. Varsovassa asiaa käsiteltiin ja näyttäisi siltä, että noin hallinnollisesti ottaen ja byrokraattisesti ottaen äh, asiat etenevät hyvin, mutta budjettia pitäisi kasvattaa. Ja toinenkin seikka on meillä äärimmäisen tärkeä. Nimittäin virhetaso 2,88 totesitte. Kuitenkin kun tiedetään, että tilanne on varsin epävakaa ja riskejäkin sisältyy tilanteeseen varsin huomattavasti, ei tuo virhearvio ole kovinkaan äh, virhearvo ole kovinkaan korkea, mutta haluaisin kuitenkin tästä huolimatta tietää myöskin sen, mitä tuloksia on todellakin äh, käytännössä saatu, minkälaisia tuloksia on saatu suorista tuista. Jos ajatellaan asiaa ihan kirjanpidollisesti äh, tilintarkastuksen kannalta, on äh, mahdollista tietenkin tarkastella asioita eri näkökulmista, mutta te komissaari ette puhunut kovinkaan selkein sanoin. On selvää, että voidaan esittää virhetason prosentteja, mutta siitä huolimatta näkemys ei ole kovinkaan selvä. Entä sitten kiintiöiden jakaminen eri jäsenmaihin? Tämäkään asia ei tullut aivan selväksi. Mielestäni tässä yhteydessä on hyvä tehdä selkeä ero pakolaisten ja, ja maahanmuuttajien eh, välillä. Ja muutenkin kaikki määritelmät on saatava selkeästi eh, esiin. Tästä joka tapauksessa eh, koostuu paljon kustannuksia, vaikka solidarisuutta yritetäänkin toteuttaa. Mutta niin kuin sanottu, koko Euroopan unionissa tämä asia on aiheuttanut ongelmia. Mikä maa ei ole välttynyt siltä. Ja niinpä kysyisinkin, onko Euroopan komissio käynnistänyt toimia sen suuntaisesti, että Euroopan unioniin luotaisiin jonkunlainen superministeriö tai vastaava elin, joka hallinnoisi tätä maahanmuuttovirtaa. Me haluaisimme vielä lisää tietoa eri määrärahoista ja millä tavoin niitä on käytetty. Myöskin lehdistön esille tuomat asiat on pidettävä mielessä. Mitä tämän kaiken suhteen nyt tehdään jatkossa? Te puhuitte vuoden 2008 suunnitelmista, mutta näyttää kuitenkin siltä, että kaikista opitusta asioista ei nyt kuitenkaan nähtävästi ole osattu ottaa niin sanotusti opiksi. Jos ajatellaan vielä vuotta 2015, määrärahoja oli tietty määrä ja tavoitteita ja, ja toimintakohteita oli joku muu määrä ja sitten pitää vetää johtopäätökset, mitä saatiin aikaiseksi, kuinka paljon rahaa käytettiin ja, ja mikä niiden vaikutus oli. Olisi hyvä saada tietää ihan numeroidusti ensimmäinen, toinen, kolmas ja niin poispäin vaikutus ja niiden vaikutusta taas jatkossa seuraavan vuoden suunnitteluun. Mitään tämän tyyppistä en kuullut. Palaan vielä myöskin edustaja Zellerin kysymyksiin, lisää myöskin tähän omat kysymykseni, ja niinpä toivoisinkin, arvoisa komissaari, että antaisitte lisää esimerkkejä asioista ja siitä, mitä kutsuitte hyvien resurssien käytöksi hyvä, jos asiat ja rahat on käytetty hyvin, mutta tarvitsemme niistä vielä lisää todisteita. Ja kollegin Labajova, Shadows. Sitten Labajova, liberaaleista, olkaa hyvä. Sure. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja arvon komissaari. Viime vuonna en ollut kauhean onnekas vastuuvapaus uh, me, menettelyssä, koska ette kutsuneet, ette hyväksyneet meidän kutsuamme tähän valiokuntaan, joten emme voineet käydä tätä keskustelua ennen vastuuvapauden antamista. Mutta e, tänä vuonna e, te olette saanut meidän kysymyksemme. Itse esitin, itse pyys, kysyin kirjallisessa menettelyssä niistä konkreettisista toimista, joihin komissio aikoo ryhtyä maahanmuuton suhteen. Vastaukseni oli hyvin yleisluontoinen. Sanoitte, että komissio on hyväksynyt e, yhteisen lähestymistavan vastaukseen maahanmuuttohaasteisiin. Vuonna 2015han ähm, on äh, hyväksytty useita avaintoimia. Voitteko vastata hiukan spesifisemmin ja palaa vielä siihen, mitä Liberace sanoi. Mitkä avaintoimenpiteet on toteutettu vuonna 2015? Mitkä ovat vielä meneillään? Minkälaisia konkreettisia tuloksia on tullut? Onko performanssi, äh, vaikutu, onko, onko minkälaista vaikutusta suoritukseen? Eli haluaisin, että vastaatte konkreettisemmin. Minulla olisi toinen konkreettinen kysymys kun puhutaan tästä suorituksesta, performanssista, olen huomannut, että DG Home on sisällyttänyt seuraavan KIP-indikaattorin strategisen suunnittelmaansa vuodelle 2016-2020. Kyse on laittomien maahanmuuttajien palauttamisasteesta kotimaihinsa. Tämä on siis teidän indikaattorinne ja haluaisin pyytää teitä selittämään, mikä on se metodologia, miten laskette näiden palautettujen maahanmuuttajien prosenttiosuuden, onko teillä myös palautusprosessin tehokkuusindikaattoria olemassa, eli kuinka tehokkaasti näitä laittomia maahanmuuttajia palautetaan. Ja sitten vielä ehkäpä filosofisempi kysymys. Tämä ei oikeastaan liity vuoden 2015 tilanteeseen, vaan myös ehkä tulevaisuuteen. Kun puhutaan, siis maahanmuuttoaihe on yksi niistä syistä, joiden vuoksi fiskaalipolitiikassa me puhutaan suuremmasta joustavuudesta, ja joustavuudenhan mainitsi myös kollega Zeller kun ajatellaan, kuinka paljon varoja EU-rahastoissa on, niin ne eivät riitä maahanmuutto-ongelman käsittelyyn, joten voisitteko te käyttää joustavuusperiaatetta EUn budjetissa Haluatteko te ehkä antaa siirtoja, suorittaa siirtoja muista otsikoista vai aiotteko lisätä omia resursseja? Millä tavalla aiotte eh, toimia vai tuleeko uusi EU-vero? Halutaanko lisää kontribuutioita EUn jäsenvaltioilta? Mikä on henkilökohtainen eh, lähestymistapani ja jos tästä joustavuudesta tulee totta, niin minkä minkälainen on tavoitteeni, kuinka, mikä on suuren, mistä saa, kuinka paljon enemmän rahaa tulee ja mikä on EUn tarjoama lisäarvo. Voisiko ehkäpä tämä lisäjoustavuus olla syy tämän MFFn uudistamiseen vai vaikuttaisiko se seuraavaan MFFään? Haluaisin tietää, mikä näkemyksenne on tähän asiaan. Herr Kommissar, bitte. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you for your... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Te sanoitte aikaisemmin, että teillä on myöskin filosofinen lähestymistapa tähän kysymykseen, mutta minä olen kyllä nähnyt tilanteen ihan paikan päällä. Ja kun katsoo näitä ongelmia, niin täytyy sanoa, että filosofia vain rohkaisee meitä etenemään. Mutta käytännön esteitä on olemassa. Eikä viimeisen kahden vuoden aikana ollut helppoa saada kaikkien jäsenvaltioiden mukaan tähän politiikkaan. Tehän tiedätte, miten Eurooppa toimii. Me onnistuimme kuitenkin. Ja alussa puhuin tästä tilanteesta tällä hetkellä ja puhuin niistä ongelmista, joita meillä on. Liberatskin. Tavoitteita ei ole pelkästään yhtä. 2015 ei ollut helppo vuosi. Kaikki piti rakentaa tyhjästä. Mitään maahanmuuttopolitiikkaa ei ollut eikä turvallisuuspolitiikkaa. Ja kuuden kuukauden aikana me hyväksyimme sekä maahanmuutto- että turvallisuusstrategian. Eli meidän täytyy jatkaa siirtymistä tähän suuntaan. Te olette olleet täällä jo pitkään ja tiedätte, että jos halutaan toteuttaa eurooppalaisia toimia, niin se ei ole mikään helppo tehtävä. Ja tilanne on kiireellinen ja se vain pahenee. Ja jos halutaan olla poliittisia, niin voin kertoa, että tilanteita tulevaisuudessa tulee eteen vielä pahempia tilanteita. Mutta nyt Eurooppa on paremmin valmistautunut. Sitten kysymyksenne. 2015 oli haastava vuosi, jotta voimme tukea jäsenvaltioita, joilla oli näitä ennennäkemättömiä haasteita johtuen maahanmuuttoviroista. Komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Te tiedät, tietysti pidätte sitä, että ylistän parlamenttia, mutta en tee sitä huvin vuoksi, vaan tämä oli tilanne alusta pitäen, kun minut nimettiin maahanmuuttoasioista vastaavaksi komission jäseneksi. Ja parlamentin tuella olemme pystyneet tekemään asioita. Jos olisimme kuunnelleet vain jäsenvaltioita, niin olisimme vielä alkuvaiheessa. Eli tämä nyt on tilanne, mutta olkaa reiluja myöskin komission suhteen. Haluaisin teiltä enemmän rohkaisua. Sitten neuvoston jotta voidaan taata riittävä rahoitus, jotta pystytään vastaamaan näihin kiireellisimpiin haasteisiin. Komissio siis Meillähän on näitä toiminnallisia ja oikeudellisia toimia, joilla puututaan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin. Ja me olemme saaneet aikaan selkeitä edistysaskeleita. Meillä on järjestelykeskuksia sekä Italiassa että Kreikassa. Ja näin voidaan varmistaa, että voidaan tunnistaa ja rekisteröidä kaikki saapuvat. Ja meillä on myöskin uudelleen sijoittamisia Turkista. Sitten toinen kourin tuntuva tulos. Meillä on enemmän toiminnallista kapasiteettia virastoissa, jotta ne voivat auttaa auttaa jäsenvaltioita hallinnoimaan kriisiä ja vaikuttamaan järjestelykeskusten toimintaan ja tehostamaan etsintä- ja pelastustoimia. Ja kolmanneksi, lokakuussa 2015 oli Länsi-Balkanin huippukokous kriisin pahimmalla hetkellä ja se johti koordinoituun lähestymistapaan, jota valvottiin viikoittain. Ja sitten toinen tulos Käynnistimme keskustelun Turkin kanssa syksyllä 2015, jotta voitiin torjua salakuljetusta ja estää laitonta maahanmuuttoa. Ja silloin ehdotettiin, että luotaisiin eurooppalainen raja- ja rannikkovartiosto. Tehän kaikki tiedätte, että jotta voidaan toimia näin kahdeksan kuukauden aikana, niin se oli historiallinen ennätys. Ja 9. joulukuuta raja- ja rannikkovartiosto toimii täysimittaisesti. Ja varmasti ymmärrätte, että se ei ollut mikään helppo tehtävä. Virasto sai mandaatin, jotta se pystyy paremmin tukemaan jäsenvaltiota tänä vuonna ja jälleen ennätysajassa. Mehän kaikki tiedämme, kuinka monimutkaisia nämä institutionaaliset ja byrokraattiset esteet ovat, kun näissä asioissa tehdään päätöksiä. Sitten pääosaston toiminnan tehokkuus, mittakaava ja rajat ylittävä luonne, joka liittyy terrorismiin ja pakolaiskriisiin, ovat osoittaneet, että kestävä vastaus vaatii eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteistyötä. Sisäasioiden pääosasto on ollut tärkeässä roolissa komissiossa, kun on hyödynnetty eurooppalaisia välineitä ja pantu täytäntöön kattavia poliittisia vastauksia EUn tasolla, jotta voidaan puuttua lainsäädännöllisiin haasteisiin, rahastukseen, toiminnalliseen tukeen ja muihin tukitoimiin. on nyt liian varhaista tehdä vielä yleistä arviota näiden välineiden tehokkuudesta, mutta on selvää, että komission toiminnan ansiosta tilanne on tällä hetkellä parempi kuin vuosi sitten, mitä ajatellaan, kun ajatellaan nyt jäsenvaltioiden valmiutta ja niiden käytössä olevia välineitä. joidenkin komission ehdotusten osalta on va- liian varhaista arvioida niiden tehokkuutta. Ja tiettyjä toimia täytyy vielä toteuttaa. Ja sisäasioiden pääosasto hyödyntää EUn varoja ja tukee jäsenvaltioita, jotta voidaan varmistaa, että EUn tasolla tehtyjä päätöksiä pannaan täytäntöön. Olen samaa mieltä tästä erosta, kun ajatellaan näitä maahanmuuttovirtoja. Ja toistan sen, mitä sanoin aluksi. Eli ne, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa, niin nämä henkilöt pitää jakaa oikeudenmukaisesti. Te puhuitte solidaarisuudesta. Ja tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, jota olen käsitellyt komissiossa alusta pitäen. Ikävä kyllä Euroopasta puuttuu solidaarisuutta. Ja tämän oikeuden ei pelkästään moraalinen termi, ja se on nyt kyseenalaistettu. Ja pakolaiskriisi nyt sitten on vaarantanut solidaarisuuden. Kaikkien täytyy ymmärtää, että kun puhutaan solidaarisuudesta, täytyy tietää, mistä puhutaan. kaikissa eurooppalaisissa kielissä. Jos katsoo sanakirjaa, niin solidaarisuus on selitetty samalla tavalla. Eli mitään alakarten solidaarisuutta ei ole olemassa, mutta solidaarisuutta kyllä on kyseenalaistettu. Uudelleen sijoittamiset ovat jatkuneet viime kuukausina Italiasta ja Kreikasta. 8000 henkilöä on siirretty näistä maista muualle ja yli 1000 marraskuussa. Vuosi sitten totesin, että odotamme, että 160 000 ihmistä siirretään Italiasta ja Kreikasta muihin maihin, mutta vain 8000 000 on siirretty. On nyt hyvä, että viimeisen kahden kuukauden aikana asia on edistynyt, mutta se ei vieläkään ole kunnossa. Ja tästä on tullut valtava poliittinen kysymys Euroopassa. Eli mitä tarkoitamme, kun puhutaan solidaarisuudesta? Kyse ei ole vain moraalisista kysymyksistä, vaan nämä ovat oikeudellisia termejä, sitovia termejä, jotka on määritelty perussopimuksessa. Eli tämä on poliittinen viesti kaikille jäsenvaltioille. Uudelleen sijoittamista tarvitaan edelleen. Jäsenvaltioiden on lisättävä näitä sijoituspaikkoja ja nopeasti. Sitten uudelleen sijoittaminen 12 000 22 000 eli puolivälissä. Tämä on se, mistä ilmoitettiin viime vuonna. Ja sitten lokakuussa jäsenvaltiot sitoutuivat lisä 32 000 Turkista. Ja komissio antaa lisärahoitustukea uudelleensijoittamisiin ja sisäisiin siirtoihin. Emme ole mikään superministeriö, vaikkakin minun mielestäni komissio pitäisi olla Euroopan hallitus. Mutta kokemuksesta voin kertoa, että näin ei ole. Tehän tiedätte, missä valta on, kun ajatellaan näitä päätöksiä. Mutta meidän täytyy yhdessä vastata ja panna täytäntöön näitä päätöksiä jäsenvaltioiden kanssa. Sitten Jabarova. KPI velvoittaa kolmansien maiden kansalaisia palaamaan kotimaansa. Eurostat kerää tarvittavia tietoja, jotta saadaan tietoa näistä asioista. Tietoja tulee sisäministeriöstä, rajavartiostoista, oikeudenvalvontaviranomaisilta ja tiedot riippuvat hyvin paljon kunkin maan tilanteesta ja järjestelmästä. Sisäasioiden pääosastossa on jaettu näiden palautusten määrä palauttamis päätösten lukumäärällä. Jos haluatte tietää, mitä jäsenvaltioita on autettu hätäavu, hätäavun rahastosta, kyse on Kreikasta, Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Itävallasta, Unkarista, Bulgariasta, Kroatiasta, Sloveniasta, Belgiasta, Ruotsista, Alankomaista, Tämä on hätäapua, jota pääosasta hallinnoi suoraan ja resurssit ovat aika tiukalla. Sitten monivuotinen rahoituskehys. Tämä nyt on tämän kontekstin ulkopuolelta, mutta voin sanoa yhden asian. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, jos haluamme tehokkaita ratkaisuja. Ja jos olette samaa mieltä, niin pyydän, että sisäosaston pääosaston pääjohtaja Ruuta, joka on tässä vieressäni, niin ehkä hän voisi lisätä jotain tähän, mitä juuri sanoin. Kiitos. Madam Chairman, uh, uh... Puheenjohtaja, komissari, ei minulla oikeastaan ole mitään lisättävää siihen, mitä te olette sanonut. Ehkä yksi selvennyksen paikka, joka liittyy KIP-indikaattoreihin, koska minulle jää sellainen tunne, että tapa, jolla komissio selitti asian, oli ehkä jopa liiankin tekninen, jos olitte, että näin sanon. Mehän tiedämme Eurostatissa, kuinka monta päätöstä kukin jäsenvaltio tekee palautuksista mutta tiedämme myös, kuinka monta todellista palautusta tapahtuu. Me tiedämme, että kun ajatellaan Euroopan keski niin vain 42 prosenttia niistä, joista on tehty palautuspäätös, palautetaan. Joten tämä antaa meille KIP-indikaattorin, äh, olipa kyse sitten Frontexista äh, tai äh, merivartiostosta ja varojen mobilisaatiosta, eli kuinka nämä pärjäävät, se on tämmöinen hyvän indikaation. Ja viittaan vielä siihen, mitä Tele sanoi virastoista ja siitä, miten me valvomme virastoja. Tehän tiedätte toimielinten välisen sopimuksen. Minä menen johtokuntaan tai hallitukseen, kollegani menevät näiden virastojen hallituksiin, mutta meillä on vain kaksi ääntä verrattuna 28 jäsenvaltioon joten kaikki valta on, tai siis suurin osa on pehmeää valtaa, koska me äm, seuraamme virastojen ä, äh, työtä, käytämme siihen jopa resurssejakin, ja sehän on rahaa. Ä, äh, se on ainoa elementti, joka meillä on, ä, äh, ja jolla voimme vaikuttaa virastojen ä, päätöksiin ja toimintaan, mutta muuten me olemme vain tällainen ikään kuin välimies. Me nostamme keltaisen tai punaisen kortin, jos jokin menee pieleen. Eli tässä on pikemminkin kyse taivuttelemisesta kuin neuvomisesta. Herzlichen Dank. Wir haben noch weitere Worte. Kiitoksia. Seuraavaksi Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos komissaarille kaikista noista tiedoista ja poliittisista kysymyksistä, joita käsittelitte, jotka ovat olennaisia tässä kokonaisuudessa. Itse haluaisin yksinkertaisesti, niin jos tarkastelemme kysymyksiä, ja sitä luetteloa, ja luetteloa tulee mieleen myöskin erilaisia seikkoja. Tämän kaiken osalta haluaisin palata esimerkiksi Turkki-pakettikysymyksen. Jokainen on kiinnostunut sen kehityskuluista. Ja varapuheenjohtaja Timmermans jo äh, tukeekin, äh, totesikin, että äh, presidentti Erdoganin toimet ovat asia, jota on pidettävä tarkasti silmällä. Jollakin tavoin yhteisellä pitäisi pystyä takaamaan ja, ja luonnollisesti komission ja meidän on nyt ö, mahdollisuuksien rajoissa pyrittävä panostamaan ja auttamaan. Mutta niin kuin sanottu, ja nyt vielä muutamia kysymyksiä liittyen ensinnäkin Italian tilanteeseen. Luonnollisesti myöskin Kreikan tilanne, jumiutunut tilanne niiden henkilöiden osalta, jotka eivät pysty siirtymään Kreikasta eteenpäin. Jollakin tavalla tässä itsekin osallisena, koska en pystynyt asiaan vaikuttamaan esimerkiksi kiintiöiden osalta. Myöskin Italia kysymys. Italiassa ollaan jollakin tavoin palaamassa taaksepäin. Näyttäisi siltä, että Libyasta Italian tulevat ovat vaikuttaneet tähän. Ja sitten vielä puhuitte neljästä maasta, jotka panostavat erityisesti tilanteeseen, mutta siitä huolimatta Suomi, Ruotsi, Saksa ja Alankomaat äh, saavat äh, näissä erityispuitteissa äh, hätäapua. Haluaisin kysyä tämän hätäavun osalta siihen liittyviä lukuja. Ensi, nämä liittyvät myöskin palautuksiin. Eli tämä oli ensimmäinen kysymys. Te puhuitte tästä hätätilanteesta ja hätäavusta, mutta mielestäni keskeistä on se, että me pystymme myöskin nyt saamaan selkeyden siitä. Niin, ja sitä paitsi kiitokset myöskin vilpittömyydestänne, mutta olemmeko me nyt edelleenkin tässä ikään kuin hätäavun lyhyen tähtäimen vaiheessa, jossa pyritään tukea esimerkiksi vastaanottokeskusten toimintaa ja niin poispäin, vai ollaanko jo mahdollisesti siirtymässä keskipitkän ja pitkän tähtäimen toimiin? Tätä ei tuotu aivan selkeästi esiin, mutta mielestäni Euroopan parlamentti ja minun ryhmäni ainakin me haluamme ottaa tämän asian selkeästi käsittelyn. Nyt ei välttämättä enää olla missään hätä tilanteessa. Ajatellaan nyt vaikkapa Italian tai Kreikan äh, tilannetta ja, ja vaikka, äh, vaikka Espanjankin nyt uuden hallituksen aikana, mitä siellä tulee tapahtumaan. Ja, ja millä tavoin esimerkiksi hakijoiden tulevaisuus aiotaan taata? Mehän olemme jo äh, nähneet tapauksia lapsista, jotka eivät ole edelleenkään koulutuksen piirissä koulussa, vaikka he ovat ehkä olleet jo viisi vuotta paikalla. Ei esikoulussa eikä, eikä välttämättä peruskoulun piirissäkään. Ja miten tämä asia on Turkissa saatu järjestyksen. Ja sitten, jos mahdollista, tilintarkastustuomioistuin yhteistyössä komission kanssa toimiessaan voisi jollakin tavoin jossakin keskivälissä mahdollisesti päästä tilanteeseen, jossa annettaisiin selkeitä tietoja tilanteesta ja myöskin siitä, millä tavoin aiotaan toteuttaa ratkaisut ja minkälaista valvontaa ja kontrollia harjoitetaan. Nimittäin mielestäni jossakin vaiheessa pitäisi saada jonkunlainen tilannearvio siitä, miten saada aikaiseksi näissä puitteissa valvonta järjestelmä ja sitä silmällä pitää myöskin budjetti. Voisitteko te jossakin vaiheessa pystyä välittämään tällaisia tietoja myöskin kansalaisille? Haluaisin nimittäin kuitenkin ainakin toivoa, että Euroopan unio voisi olla kykenevä tässä tilanteessa jonkinlaisen valvontajärjestelmän, jossa tarkasteltaisiin esimerkiksi hyvien käytäntöjen toteutumista ja, ja myöskin esimerkiksi eri virastojen toiminnan toteutumista tässä yhteydessä. Kysehän on varsin uudesta tilanteesta. Ja luonnollisesti myöskin esimerkiksi YK-toimet olisi hyvä ottaa tässä mukaan. Minäkin olen puhujalistalla. Eli te puhuitte solidaarisuudesta. Sehän on ihan oikea asia ottaa esille. Olen esittänyt tarkistuksia jo siitä, että meidän täytyy katkaista rahoitus, jos maat eivät itse toimi solidaarisesti, vaikka sitä muilta vaativat. Se on oikea tapa edetä, koska muuten tämä järjestelmä romahtoo. On vaikea selittää, miksi toiset ovat solidaarisia maksavat toisille silloin, kun ne tarvitsevat apua, mutta toiset eivät. Eli haluaisin nyt rohkaista teitä jatkamaan tällä tiellä ja tiedän kyllä, että tämänhetkiset säännöt eivät tätä sisällytä, sisältä, mutta näitä sääntöjä täytyy ehdottomasti muuttaa. Meidän toimintamme näissä asioissa on ihan vitsi, kun verrataan sitä vaikka maatalouspolitiikkaan, ja näitä sääntöjä täytyy muuttaa, näin ei voida jatkaa. Eli haluaisin rohkaista teitä tähän, ja me tuemme teitä tässä. Eli kysyisin, Eikö meidän kuitenkin pitäisi miettiä kustannuksia per maahanmuuttaja jokaisessa maissa? Turkissa nähtiin, että me tiedämme liian vähän. Eli meidän täytyy olla näitä yksikökustannuksia tiedossa. Meidän täytyy pystyä kertomaan, esimerkiksi Saksassa on hinta on 12 000 euroa per maahanmuuttaja. Ja tämä pitäisi olla mahdollista, koska tämä, me tarvitsemme paremman kokonaiskuvan näistä rahoitustarpeista ja me voimme silloin tukea teitä paljon tehokkaammin kuin tällä hetkellä. Eli tämä oli tämä viimeinen kysymys ja nyt teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Let me start by eh, your last... Eh, Aloitan tästä viimeisimmästä huomiostanne. Ensinnäkin haluan kiittää eh, teitä tuestanne. Meillähän on sama näkemys tästä asiasta. Mitä tulee kysymyksenne siitä, kuinka paljon rahaa tarvitaan, niin emmehän me koskaan ole sellaisessa tilanteessa, että voisimme tehdä tarkan arvion. Miljoonia ihmisiä liikkuu ympäriinsä. Tämä on tällainen liikekanalla olon kausi Euroopassa. Ja jokainen esittää omat analyysinsä ja arvionsa tästä asiasta, mutta minä eh, Tietysti olen sitä mieltä, että arvioita täytyykin tehdä. No, haluaisin vastata Ajala Senderin esittämään kysymykseen Turkista. Minä olen ollut mukana perusteellisesti neuvottelussa Turkin kanssa, koska minun salkkunihan kuuluu myös viisumien vapauttaminen. Yksi poliittinen asia – Alussa vastasimme kysymykseen siitä, tarvitaanko Turkki mukaan vaikka ei. Ja vastaus oli kyllä, tarvitsemme Turkin. Toistaiseksi tämä EU-Turkki järjestelmä toimii. Se ei ole sopimus, mutta sitä on kunnioitettu. 10 000 ihmistä ylitti Egean meren päivittäin viime vuonna nyt sata. Nämä ovat poliittisia lausuntoja, jotka valitettavasti äh, tekevät hallaa suuremmalle kuvalle, joka äh, koskee Euroopan ja Turkin suhteita. Meidän täytyy lopettaa tällainen lausuntodiplomatia ja meidän täytyy pitää kiinni tai tarttua asiasisältöihin. Jokin aika sitten olen kuullut lausuntoja lehdistössä, joita Erdogan on esittänyt, mutta meidän täytyy nähdä suurempi kuva. Turkki jollain tavalla nyt tässä tilanteessa käyttää tilannetta hyväkseen, voidakseen edistää omaa Eurooppa-politiikkaansa, mutta haluan puhua selkein sanoin. Me tarvitsemme Turkkia me tulemme käyttämään kaikki keinot, jotta Turkki pysyy mukana, emmekä tietenkään halua samalla vesittää omia perusperiaatteitamme, ainakaan kun puhutaan ihmisten, ihmisoikeuksista ja niiden kunnioittamisesta. Uskon, että turkkilaiset ymmärtävät tämän ja tulevat tekemään työtä kanssamme, koska kun otetaan huomioon tämän alueen geopoliittinen turbulenssi, niin ainakin minulle on vain yksi, Turkilla on vain yksi keino päästä eteenpäin, eli lähentyä Eurooppaa. Ja tässä traagisessa tilanteessa, tämä traaginen tilanne on tavallaan katalysaattori paremmalle yhteistyölle, läheisemmälle yhteistyölle Euroopan ja Turkin välillä. Eli tulemme tekemään jatkossakin työtä, ja jos jotain tapahtuu, ja tämä ää, lausuma, lausunto tai järjestelmä, järjesty järjestely lakkaa toimimasta, niin silloin meidän täytyy puuttua asiaan. Saalakuljettajat toimivat erittäin tehokkaasti. Tämä on bisnestä. Me tiedämme, missä nämä salakuljettajat ovat ja tiedämme, että tekemällä yhteistyötä Turkin kanssa me voimme puuttua salakuljettajien verkostoihin. Mutta ne ovat ovelia, nämä salakuljettajat. Koko ajan käytävät uusia kiertoteitä – Tämä on ehkä yksi selitys sille, että lukumäärät ovat nyt alentuneet Egean merellä, mutta tällä hetkellä Bulgarian rajalla on paineita. Ja viime viikollakin oli yhteenottoja, koska Bulgariakin on maa, joka ei valmistautunut ää, tähän asiaan. Näin hän oli myös Kreikan ja Italiankin laita aiemmin niin kaikki ajattelivat, että tämä on vain Etelä-Euroopan ongelma. Nyt siitä on tullut Euroopan yle, yleinen eurooppalainen ongelma. Ja tämä on, ajatus onkin meidän politiikkamme takana, kun me haluamme hallinnoida, hallinnoida hallita tilannetta. Me aiomme jatkossakin tehdä yhteistyötä Turkin kanssa. Mitä tulee Italian virtoihin, niin ehkäpä te tarvitsette enemmän tietoa tästä asiasta. Ne, jotka tulevat Italiaan, ovat enimmäkseen laittomia maahanmuuttajia, eivät ole turvapaikanhakijoita. Siksi meidän olisi alusta saakka pitänyt perustaa hotspotit. Valitettavasti, kuten alussa sanoin, niin sekä Italian että Kreikan kohdalla näin ei tehty heti, mutta nyt ne ovat toimintakelpoisia. Ja ne virrat, joita tulee Italiasta, niin ne eivät johdu tästä Turkki-sopimuksesta tai diilistä. Me tunnemme kyllä tämän tilanteen. Ja mitä tulee keskipitkän ja pitkän aikavälin tarpeisiin, niin meidän prioriteettimme ovat teidänkin tiedossanne. Kansallisten ohjelmien perusteella – jatkamme oman järjestelmämme täytäntöönpanoa. Me haluamme auttaa alaikäisiä. Hehän ovat näiden epätoivoisten ihmisten kaikkein haavoittuvaisimpia ryhmiä, näiden ihmisten, jotka ylittävät vaarallisia meriä. Valitettavasti näiden henkilöiden lukumäärä on erittäin suuri. Gressle, olemme yhtä mieltä kanssanne siitä, että ja tehän tiedätte, mikä, olemme yhtä mieltä kanssanne, tehän tiedätte, mikä ö, politiikkamme kolmansia maita kohtaan on. Me haluamme antaa tiettyjä kannustimia. Me haluamme olla kolmansien maiden kumppaneita ja me emmekä vain käyttää rahaa ilman muita strategioita. Tehän tiedätte, että vähän aikaa sitten olemme hyväksyneet niin kutsuttuja kompaktien kumppanuuksien ohjelmia. Me teemme yhteistyötä afrikkalaisten maiden kanssa, mutta myös muiden maiden, kuten Pakistan ja muidenkin alueen maiden kanssa – ja kun itse olen ollut paikan päällä ja olen yrittänyt neuvotella heidän kanssaan, niin voin kertoa, että se ei ole ollut helppoa. Mutta poliittisesti puhuen, jos tarve vaatii, niin me aiomme käyttää myös ehtoja. Me maksamme paljon rahaa. Me olemme kaikkein suurin avunantaja. Me tuemme näitä maita eh, niiden kehityksessä ja me haluamme, että niistä tulee demokraattisempia niin, että voimme Ähm, että, että pääsemme eteenpäin, mutta pyydämme näitä maita tekemään yhteistyötä meidän kanssamme, jotta voimme hallinnoida paremmin laitonta maahanmuuttoa. Ja näiden maiden täytyy todistaa, osoittaa, että todella haluavat tehdä niin. Esimerkki, kun olin muutama kuukausi sitten Pakistanissa. Pakistanhan ei halua ottaa vastaan takaisin omia kansalaisiaan. Niin. Näitä pakistanilaisiahan on satoja tuhansia Euroopassa jossain. Jollain tavalla väittävät, että eivät ole pakistanilaisia, mutta heidät on yksilöity, identifioitu ja heidän täytyy palata kotiin. No minä olin paikan päällä. Minulle annettiin kaikenlaisia lupauksia. Tulin takaisin kotiin. Kuvittelin, että pakistanilaiset ovat valmiita yhteistyöhön, mutta siinä vaiheessa, kun ensimmäinen palautusoperaatio piti aloittaa, niin minuutti ennen kuin kone lähti, meitä, meitä estettiin. Havaittiin teknisiä ja byrokraattisia argumentteja, siis typeriä argumentteja. No, nyt tilanne on muuttunut. Nyt ovet on taas avattu. Sama pätee Marokkoon ja muihin ää, alueen maihin. Sanoin alussa, aivan alussa sanoin, että tämä kysymys ei ole mikään helppo kysymys. Eurooppa oli täysin valmistautumaton tähän. Euroopassa oli maita, joilla oli kokemusta maahanmuutosta Saksalla ja muillakin, mutta suurin osa Euroopan maista olivat täysin kokemattomia, valmistautumattomia, olivat, eivät ole tottuneet ottamaan vastaan maahanmuuttajia. Näissä maissa oli, näihin maihin tuli suuria, ähm, tässä siis Euroopassa oli suuria maahanmuuttovirtoja neuvostoaikana ja toisen maailmansodan jälkeen. Monet maat antoivat kansalaistensa paeta Neuvostoliiton paineita. 500 000 unkarilaista pakeni Unkarista tullakseen Eurooppaan vuonna 1968. Mainitsen Unkarin, koska Unkarin hallitus on nyt omaksunut sen kannan, minkä se on omaksunut. No onneksi myös järkeviä ajatuksia on päässyt pintaan, mutta meillä on, meillä on tietysti kokemusta pakolaisuudesta, mutta ne ovat aivan erilaisia. Tämä ongelma tulee pysymään keskuudessamme 10 tai 20 vuotta, ja tämä aikakausi on tällainen ihmisten liikekannalla olemisen aika, aikakausi, ja tämä on globaali kysymys. Ja YKssa järjestettiin aivan erityinen yleisistunto. Se oli EUn aloitteesta tapahtunut asia, ja meidän täytyy jatkossakin tukea jäsenvaltioita. Meidän täytyy toteuttaa politiikkojamme keskitetysti, ja meidän täytyy toimia ja käyttäytyä ja reagoida eurooppalaisina. Jotta me voimme näin tehdä, niin meidän täytyy käyttää rahaa. Ei mitään tapahdu ilman rahaa kaikki tietysti haluavat rahaa ja vielä enemmän rahaa. Mutta DG Home on tehnyt erittäin hyvää työtä. Me olemme vastuussa poliittisista päätöksistä, me olemme vastuussa täytäntöönpanosta ja jäsenvaltiot tietenkin myös omalta puoleltaan, mutta voin vakuuttaa teille, että rahaa on käytetty hyviin tarkoituksiin. Se kattaa sekä poliittisia poliittiset että eh, inhimilliset eh, tavoitteemme. Kohta lopetan, koska aika loppuu. Haluan kiittää teitä sitoutuneisuudestanne tähän hyvään taloudenhoitoon. Haluan kertoa, että olen käytettävissänne aina kun pidät tästä tarpeellisena teille. Meille se on aina tarpeellista ja hyödyllistä, että voimme tulla tänne kertomaan kaikista niistä asioista, jotka liittyvät siihen, mitä me teemme, kuinka teemme, minkälaisia ongelmia meidän edessämme on ja mitä todella tarvitaan, jotta voidaan täytäntöönpanna politiikkojamme. Ja kun nyt olen täällä, ja ystäväni Matias Ruuterson myös tällä haluan itse eh, myös kiittää häntä hänen henkilökohtaisesta ponnistuksestaan, koska hän on tehnyt fantastista työtä eh, kahden viime vuoden aikana. En epäröi ollenkaan tämän asian sanomista ääneen ja toista vielä kertaalleen, että hän oli minun mentorini, kun tulin tänne. No, nyt eh, hän on todellakin yksi maailman taitavimmista ja kokeneimmista poliitikoista maailmassa, joten hänen Tämä täytyy ottaa huomioon. Minä en ole täällä välttämättä perussopimusten vahtikoirina vain, vaan olen myös täällä maahanmuuttoasiantuntijana ja kollegani niin ikään. Kiitos. Vielen Dank. Thanks a lot. Sorry, yeah. Maybe Mr. Matthias, Mr. Rutte can say some. Ehkä uh, Matias voi vielä sanoa pari sanaa, pari yksityiskohtaa vielä lisätä. Just very quickly. Uh... Niin ihan nopeasti, puheenjohtaja, jos sopii, eli tämä hätäapu vastaus Ajala Senterin kysymykseen. 2014-2016 välisenä aikana olemme varanneet 662 miljoonaa euroa hätäapuun 14 jäsenvaltiolle. Pääosastossa olen luonut erityisen rakenteen Eli kun jäsenvaltiot pyytävät hätäapua, meillä on komitea, joka toimii riippumattomasti, joka antaa meille neuvoja sen suhteen, voidaanko hätäapua myöntää vai ei. Eli pyyntöjä on tullut paljon suuremmaksi summaksi. En nyt kerro yksityiskohtaisesti siitä, miten varat on käytetty, mutta ne liittyvät maahanmuuttoon. Esimerkiksi yksi esimerkki Bulgariasta – siellä oli avoimia vastaanottokeskuksia, vastaanottokeskuksien uudistamista, rajavalvonta, rajavalvontavälineistö, mobiililaitteet. Eli näihin myönnetään varoja. Ja aina mietimme, onko tämä kiireellinen tilanne ja ovatko välineet tai pyydetyt varat, käytetäänkö niitä hätätilanteeseen eikä minkään keskipitkän tai pitkän aikavälin toimiin. Ja, herzlichen Dank für die Kiitoksia näistä lisätiedoista ja sitten vielä esittelijä. Dank, eh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia vielä komission jäsenelle ja pääjohtaja Yrittäjälle. Niin, me olimme valmistautumattomia viime vuonna. Niin, nämä maahanmuutto virrat eivät ole alkaneet vuonna 2015. Tämä on globaali ongelma, joka on ollut olemassa jo vuosia. Ja meillä on konflikteja raja-alueilla joka kauempanakin, ja nekin ovat pidempiaikaisempia kuin ei pelkkä aikaa vasta pari vuotta sitten. Yhteinen turvallisuus- ja puolustus- ja ulkopolitiikka on kirjattu Lissabonin sopimukseen. Mutta kuitenkin te noudatat edelleen hallitusten välistä menettelyä. Ja ilmeisesti tästä jäsenvaltiot ovat päättäneet, eli onko kyse Dublinista vai Schengenistä, mutta se ei kuitenkaan ollut riittävä pohja yhteiselle toiminnalle. Ja terrorismin torjunnasta ei ole vielä ollenkaan puhuttu. Ja miten voi olla mahdollista, että terroristit Unkarin, Saksan, Ranskan ja Belgian välillä ovat pystyneet liikkumaan vapaasti ja ostamaan aseita ja sitten tekemään näitä hirmutekoja ilman, että pystymme siihen puuttumaan. Eli komission ja parlamentin täytyy nyt velvoittaa jäsenvaltiot toimimaan tehokkaammin. Entäs sitten nämä varat, joita on myönnetty Turkin pakolaisapuun tai afrikkalaisen rahastoon? Euroopan budjetista on maksettu näitä? Ovatko kaikki jäsenvaltiot maksaneet oman osuutensa? Ja entäs sitten turvapaikkaoikeudet, onko niitä harmonisoitu? Ja solidaarisuudesta on puhuttu. Pieni Viro on täyttänyt kaikki vaatimukset ja ottanut oman kiintiönsä vastaan, mutta lyhyessä ajassa he, ne olivat jo lähteneet maasta, koska he eivät halunneet jäädä Viroon. Eli Onko tiedonvaihtoa parannettu? Sitten varojen käyttö. Valtaosa näistä varoista tulee NEAR tai DEFCO pääosastosta ja teillä on poliittinen vastuu. Siis meidän täytyy nyt päättää. Niin, näin tästä, että tässä on ollut mukana monia kumppaneita jotka ovat ihan sopimuksen perusteella mukana tässä, mutta vuoden 2015 kiintiöihin ei päästy lähellekään, eli kaikki asiat, joista on sovittu, niitä ei ole toteutettu. Eli meidän täytyy vielä tulevaisuudessakin käsitellä yhdessä näitä asioita. Niin, komission jäsen, kiitoksia. No, varmasti näemme uudelleen. Tämä asia kiinnostaa meitä ja kaikissa vaalipiireissä myöskin puhutaan näistä asioista. Eli kiitoksia tästä lähestymistavastanne. Mehän haluamme lisää solidaarisuutta. Tämä on nyt koe EUlle ja toivomme teille paljon menestystä. Eli kiitoksia tästä keskustelusta, kiitoksia vastauksista kysymyksiin ja toivotamme teille menestystä, jotta ensi vuonna, kun sitten taas tapaamme uudelleen, niin toivottavasti sitten tilanne on hiukan erilainen ja kaikki näyttää paremmalta. Eli kiitoksia ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin vuotuinen työohjelma 2017. Ja voin nyt kertoa, että kokous päättyy kyllä, jos tätä lämmitystä ei saada päälle. Täällä on jääkylmä ja minä en halua tänne jäätyä. Eli käymme vielä tämän seuraavan kohdan esitystä läpi, mutta jos lämpötila nousee, niin sitten kyllä kokous päätetään. Ja, herzlich willkommen dem Präsidenten des... No niin, tervetuloa tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Ja te saattekin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Puhun ihan lyhyesti. Te olette varmaan saaneet tämän tekstin ja nämä asiakirjat. Siellä ovat päätelmämme liittyen vuoden 2017 työohjelmaan. En nyt mene näihin yksityiskohtiin, vaan sanon vain nyt pari asiaa. Kuten tiedätte, me olemme riippumattomia tarkastustoimissamme ja tämä vapaus kuitenkin johtaa vastuullisuuteen. Meidän täytyy hyödyntää vähäisiä resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja meillä on satoja tarkastuskohteita, joista pitäisi sitten tehdä valinta. Meillä on nyt tehty suunnitelma näistä riskianalyyseistä, tarkistuksista, ja me käymme myöskin vuoropuhelua tärkeiden sidosryhmien kanssa, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa. Prosessin tulos on nyt asia, jonka tänään esittelen. Me julkistamme tiettyjä raportteja ensi vuonna ja teemme uusia tilintarkastuksia. Ja yli 50 erityisraporttia on tarkoitus julkistaa ensi vuonna. Ja puhun nyt näistä tärkeimmistä aihealueista. Energia- ja ilmastonmuutos. Siitä tehdään raportti ja katsomme, millaista työtä on tehty esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimasta. Sisämarkkinoiden loppuun saattaminen liittyy tullikysymyksiin ja asekauppaan. Ja sitten katsomme myöskin työntekijöiden liikkuvuutta, taloushallinto. Siitä tehdään raportti ja katsomme makrotaloudellisia epätasapainoja. Ja sitten tarkistamme myöskin tätä yhteistä kriisiratkaisumekanismia. Sitten katsomme talouskasvua, työpaikkojen luontia, investointeja, nuorisotyöttömyydestä julkistetaan raportti ja sitten ESIR-rahastosta tulee raportti. Köyhyyden torjunta, sosiaalinen syrjäytyminen. Me puhumme toimista pitkällä, pit, pitkäaikaistyöttömyyteen liittyen. Sitten maahanmuutto, Euroopan turvallisuus, Tästähän juuri keskustelitte. Ja sitten pakolaisten järjestelykeskukset ja sitten kohesiorahastojen tarkistus maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiin liittyen. Ja sitten tehokkaammat EUn elimet. Me katsomme nyt tuomioistuimen toimintaa ja katsomme myöskin sitten EUn toimielinten henkilöstön liikkuvuutta. Parlamentista on tullut paljon palautetta, jotka on otettu huomioon työohjelmaa laadittaessa. Ja noin 60 prosenttia ehdotuksista, joita on tullut valiokuntien puheenjohtajan kokouksesta, on otettu mukaan tähän ohjelmaan. Sitten on pari muutakin asiaa, jotka tulevat parlamentista. Esimerkiksi Olafin hallinnointi. Se on yksi prioriteetti vuonna 2017. Sitten henkilöstösääntöjen uudistaminen EU:ssa. Tämä on viipynyt muutaman vuoden, mutta nyt kun monivuotinen rahoituskeskustelu lähestyy, niin me katsoimme, että tämä on nyt oikea hetki käsitellä näitä kysymyksiä. Tiedän, että Tämä liittyy myöskin EU-tuomioistuimeen ja tämä liittyy tässä valiokunnassa käytyihin keskusteluihin. Eli monet näistä tarkistuksista liittyvät ehdotuksiin, jotka ovat tulleet tästä valiokunnasta ja muistakin parlamentin valiokunnista. Ja meillä on paljon muitakin julkaisuja tulossa. Te löydätte tietoja niistä tästä vuosiohjelmasta. Sitten meillä on näitä kysymyksiä, jotka liittyvät joustavuuteen ja kiireellisiin tarkistuksiin. Näin on toimittu tänäkin vuonna ja samoin ensi vuonna. Meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla sisäisesti laaditaan tämä työohjelma. Meidän täytyy priorisoida tiettyjä asioita ja asioita, jotka ovat kiireellisiä, ne käsitellään ensin ja sitten on vähemmän kiireisiä asioita ja ne voivat sitten odottaa muutaman kuukauden. Ja lopuksi korostaisin vielä, että 2017 se oli erityinen vuosi, koska se oli tämän vuoden, tämän kauden viimeinen vuosi ja nyt olemme alkaneet miettiä strategiaa tuleville vuosille. Ja tämä valiokunta ja muut valiokunnat otetaan mukaan sitten tähän työhön ensi vuoden alussa. Ja hyväksy, strategia hyväksytään ensi vuoden puolivälissä ja sitten tuloksista voimme raportoida sitten ensi syksynä. Eli tässä tiedot, jotka halusin kertoa teille tässä aluksi ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kuulemaan teiltä kommentteja. Kiitoksia puheenjohtaja. President, vielen Dank. Also... Kiitoksia presidentti. Nyt on sitten siis joulu ja pääsiäinen yhtä aikaa, koska tässä oli paljon asioita, joita olemme halunneet käsitellä jo pitkään. Eli tämä henkilöstö, säännöstö, voisin mennä polville ja kiittää teitä tästä. Se oli hyvin tarpeellinen, koska tämä on nyt viivästynyt aika paljon, tämä käsittely. Ja esimerkiksi alkupalkat ovat alentuneet ja meillä sitten tämmöinen henkilöstöosa tässä keskellä, johon tämä ei vaikuta. Eli, ja sitten Olafin tilintarkastus, tätäkin on toivottu, koska olemme nähneet, että se ei tee kunnolla, se ei toimi kunnolla. Eli meille on tärkeää myöskin sitten tarkistaa EU-tuomioistuimen tilanne. Tätä on kaivattu jo pitkään. Eli olemme tästä hyvin kiitollisia ja arvostamme tätä. Eilen käsittelimme tutkimusta, joka liittyi kansalaisjärjestöjen rahoitukseen, ja huomasimme jo, että suuria summia annetaan kansalaisjärjestöille, vaikka niistä ei tiedetä riittävästi, ja täytyy sitten katsoa, voisiko tuomioistuin hiukan tarkastella asiaa. Eli nämä varat, joita kansalaisjärjestöt käyttävät, millaista vastinetta saamme rahallemme. Eli näistäkin asioista meillä on aivan liian vähän tietoja. Ja sitten Liberacki saa seuraavaksi puheenvuoron. Dziękuję bardzo, Panie prezesie, z dużą... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että keskityitte juuri tähän teemaan. Ähm, mitä tulee niihin aiheisiin, jotka meitä kaikkein eniten ähm, huolettavat, niin on Eurooppa-neuvoston äh, asenne. Se kieltäytyy tekemästä yhteistyötä. Eikö Näistä asioista pitäisi puhua ja näiden asioiden osalta tehdä yhteistyötä. Eikö Eurooppa-neuvoston nimenomaan pidä määrittää ne säännöt, joita sen tulee noudattaa? Ja kun puhutaan kansalaisjärjestöistä, joista puheenjohtaja äsken puhui, jos me puhumme Ehm, kansalaisjärjestöjen eh, rahoituksen avoimuudesta, niin meille vastataan, että meidän pitää eh, pitää huoli omista asioistamme, edellyttävät Euroopan unionilta kyllä avoimuutta. Eli nämä asiat halusin tuoda teidän tietoon ja uskon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä jatkossa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli teillä on puheenvuoro, olkaa Kiitoksia näistä kolmesta kysymyksestä. Ensinnäkin kansalaisjärjestöt. Meillä on näitä suoritusraportteja ja sitten tilintarkastustuomioistuin tekee tarkistuksia näiden järjestöjen toiminnasta. Muistan, että aikaisemminkin tehtiin paljon raportteja kehitysavusta ja kyse oli aina varoista, joita on annettu kansalaisjärjestölle. Esimerkiksi muistan raportin, jonka itse laadin joka liittyi kidutuksen ja kuolemantuomion torjuntaan maailmassa. Se oli tyypillinen asia, joka liittyi kansallisjärjestöihin. Me halusimme saada kokonaiskuvan siitä, miten kansallisjärjestöjä rahoitetaan Euroopan budjetista. Ja jos te tätä pyydätte ja jos valiokuntien puheenjohtajien kokous tätä pyytää, niin voimme tietysti miettiä, millä tavalla voisimme tehdä jotain tällaista. Tämä on tietysti niin suuri kysymys, että sitä ei voida käsitellä vain yhdessä raportissa, vaan ensin pitää tehdä yleiskatsaus tilanteesta. Mutta kuten sanoin, jos parlamentti ehdottaa tätä, niin silloin tilintarkastustomistuin harkitsee sitä vakavasti, mutta en nyt tietenkään pysty sitä täysin lupaamaan. Nämä päätöksiä tehdään riippumattomasti. Ja sitten toinen Liberatskin kysymys. Kun ajatellaan näitä tarkistuksia vuosi kertomuksen yhteydessä, niin kaikkia toimielimiä tarkistetaan vuorotellen. Joskus tarkistetaan parlamentin tilanne, joskus neuvoston. No, neuvoston hiukan hankalampi tarkistaa. Me katsomme välillä kuitenkin, mitä neuvosto tekee. Sitten vastuuvapausmenettely. Minä tiedän näitä ongelmia, joita on parlamentin ja neuvoston välillä, mutta tilintarkastustuomioistuin ei sille pysty mitään tekemään. Kyse on parlamentin ja neuvoston välisistä suhteista ja olen nyt omassa toimielimessäni, että meillä on aika vähän mahdollisuuksia vaikuttaa tähän tilanteeseen. Me käsittelemme neuvostoa niin kuin muitakin toimielimiä tarkistuksissa sitten avoimuus. Tästähän on puhuttu ESIR-rahaston yhteydessä, ja sitten tähän liittyy myöskin monimuotinen rahoituskehys. Tämä on yhä tärkeämpi kysymys, ja haluaisin vielä kerran todeta, että me uskomme, tai sanon toisella tavalla. Tietysti voidaan ymmärtää se, että luodaan uusia rahoitusvälineitä, kun ajatellaan nyt budjetin suhteellista jäykkyyttä. Mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että meidän pitää miettiä pitkällä aikavälillä ja varmistaa avoimuus. Ja tästä nyt keskustellaan, ja se on tärkeä asia tulevien monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Eli sitten väliarvioinnissa me olemme viitanneet juuri tähän kysymykseen, ja me emme halua tehdä mitään epämääräisiä arvioita näistä kysymyksistä. Kollega Ivanoma oli Luxemburgissa konferenssissa pari päivää sitten ja hän teki tästä keskeisen aiheen. Ja uskon, että tämä tulee tulevaisuudessakin olemaan tärkeä kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Mutta me voimme viitata siihen, että avoimuutta tarvitaan. Tämähän on viime kädessä aina lainsäätäjien päätös, eli komissio, parlamentti ja neuvosto saavat viime kädessä huolehtia siitä, että läpinäkyvyys toteutuu. Ja ehkä sitten monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä meidän täytyy miettiä budjetin rakenteesta. Meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja rahoituskysymyksissä. Eli tässä olivat minun vastaukseni näihin kysymyksiin. Kiitos. Herzlichen Dank. Die Frage der Kiitoksia. Tämä avoimuuskysymys. Eli meidän täytyy poistaa näitä vastuuporsan reikiä. Se on tärkeä kysymys. Ja me kiinnitämme tähän asiaan paljon huomiota koska me työstämme näitä kysymyksiä. Näemme, millaisia seuraamuksia on silloin, kun vastuullisuuspuutteita on. Se voi johtaa sitten mahdollisiin skandaaleihin, joka saattaa EUn huonoon valoon. Eli haluaisin kiittää tapaamisestamme Luxemburgista ja hyvästä keskustelusta. Me kaikki olimme samaa mieltä siitä, että kokous oli erittäin hyvä ja se oli hedelmällinen kokous ja jatkamme tätä yhteistyötä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli tämä varmaan osoittaa, että luotamme teihin. Ja Ajala Sender vielä haluaa puheenvuoron. Presidenta. Niin puheenjohtaja, ihan minuutti nopeasti, anteeksi vaan tuli tämä asia nimittäin mieleen. Niin ikään minä oman ryhmäni puolesta haluan esittää kiitokset vastaanotosta ja siitä havaimesta keskustelusta, jota käytiin Luxemburgissa tilintarkastustuomioistuimen tuomioistuimessa. Ja herra Leenelle haluaisin vielä kommentoida sen verran, että jos jossakin vaiheessa voitaisiinkin törmätä eturistiriitakysymykseen, niin siinä yhteydessä toivon, että tilintarkastustuomioistuin voi äh, vakuuttaa meidät siitä, että äh, teidän äh, raportion, <clears throat> luotettavuus ei, ei millään tavoin joudu vaakalaudalle. Ja tämä varmastikin on kaikkien yhteinen etu. Kollegi Savama. Sitten Sarvamaa. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulen myöhässä. Matkustaminenhan joskus aiheuttaa ongelmia, mutta myös virallisesti EPP-ryhmän puolesta haluaisin ilmaista olevani tyytyväinen vuotuiseen kertomukseen. Yksi asia, jonka haluaisin siitä sanoa. Jotkut ovat ihmettä käsitelleet näiden erityiskertomusten vieläkin sangen korkea lukumäärää. No, minä sanoisin, että kyse ei ole niinkään lukumäärästä, vaan siitä, mitä näissä kertomuksissa sanotaan, miten niissä keskitytään tai ehkäpä jopa, jos tarve vaatii, painet, vaihdetaan painopisteiden, siis raporttikertomusten painopisteitä. Sanon tämän, muotoilen tämän näin. EPP-ryhmässä me olemme realistisia, mutta meillä on korkeat odotukset ensi vuoden suhteen. Kiitos. Ja, Janne. Ja. Vielen Dank für die... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja mitä tulee tähän aiheeseen, josta Ajala Center puhui. Meillähän oli tämä kokous Luxemburgissa ja siellä käsiteltiin tätä kysymystä. Meidän täytyy jatkuvasti käydä tätä vuoropuhelua, jotta voidaan välttää väärinkäsityksiä. Eli tämä viesti on nyt ymmärretty kummallakin puolella. Sitten nämä erityisraportit. Viime vuosina on sitten katsottu vuosittain 25-30 erityisraportteja laasittu vuosittain. Ja mielestäni se on ihan hyvä luku. Se ei ole liikaa, jos sitä verrataan siihen, mitä kansalliset tilintarkastustuomioistuimet laativat. Eli silloin ollaan vielä aika vaatimattomissa lukemissa. Ja täytyy muistaa kuitenkin, että nämä raportit liittyvät erinäisiin sidosryhmiin, eli koko, myös koko parlamenttiin koska siellä käsitellään asiakokonaisuuksia, jotka eivät liity pelkästään talousarvioon tai talousarvion valvontaan, vaan myöskin lainsäädäntöön. Ja kaiken kaikkiaan ehkä 40 erityisraporttia tehtiin viime vuonna, ja eli se on noin puolitoista raporttia per valiokunta Euroopan parlamentissa. Mielestäni se ei ole liikaa, Eli meidän täytyy mielestäni jatkaa suurin piirtein tällä tasolla. Ja tämä on sellainen lukumäärä, joka on vielä käsiteltävissä. No sitten, kun ajatellaan sisäisiä uudistuksia, joita tällä hetkellä käsitellään, ja sitten myöskin strategiaa vuoden 2017 jälkeen, niin toivoisin, että voimme näissä raporteissa varmistaa, että tehdään enemmän nopeita tarkistuksia, eli tarkistuksia, jotka voidaan toteuttaa hyvin nopeasti ja joihin liittyy vähän teknisiä kuluja, mutta jotka kuitenkin ovat hyvin täsmällisiä ja kuvaavat tämänhetkistä tilaa ja saamme kattavan kuvan tämänhetkisestä tilanteesta. Ja ensi helmikuussa olen sitten valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa ja sieltä sitten tehdään esityksiä aiheesta, joita haluatte käsiteltävän. Ja se otetaan mukaan sitten vuoden 2018 työohjelmaan. Ja ehkä 50-60 prosenttia näistä ehdotuksista menevät läpi. Eli meidän täytyy sitten katsoa, mikä on tilanne, kun valiokunnissa on uudet puheenjohtajat. Tämä nyt on yksi kysymys. Eli miten voitaisiin nopeammin tehdä näitä tarkistuksia ja kuitenkin saada aikaan tehokkaita ja luotettavia tuloksia ja päivitettyjä tuloksia. Näistä asioista käydään nyt sisäisiä keskusteluita ja meidän täytyy miettiä myöskin sitten varanhoitoasetusta, kun laadimme näitä erityisraportteja. Ja tällä hetkellä kestää noin 17-18 kuukautta laatia näitä raportteja, mutta meidän pitäisi lyhentää näitä aikoja. Eli tämä työ jatkuu, mutta ensi kuukausina ja toivottavasti tässä asiassa tapahtuu edistystä. Ja siinä taisi tulla vastaus kumpaakin kysymykseen. Kiitoksia, että otitte nämä asiat huomioon, koska tietysti näillä raporteilla ei ole mitään virkaa, jos ne tulevat liian myöhään. Eli meille on tärkeää, että te autatte meitä lainsäädäntötyössä ja esimerkiksi teidän lausuntoja varainhoitoasetuksesta ja komission muutosehdotuksista. Meillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu mitä aikaisemmin nämä asiat saadaan hoidettua, niin sitä parempi. Koska tilintarkastustuomioistuimen lausunto ei saa tulla vasta loppuvaiheessa, vaan meidän pitäisi olla se heti alkuvaiheessa käytössä, koska siellä on paljon asioita, jotka voivat myönteisesti vaikuttaa työhömme. Eli kiitoksia tästä keskustelusta. Me odottelemme innossa jatkoyhteistyötä ja toivotan teille jo hyvää joulua. Ja me nyt jatkamme näiden erityisraporttien kanssa Ivanovan kanssa, kun käsitellään rahoitusvälineitä. Kiitoksia ja nähdään taas. Eli sitten ollaan esityslistalla kohdassa 10. Erityiskertomus 16.2016 EUn koulutustavoitteet – Ich möchte, die Besuchergruppe der Frau Kollegin Pitera herzlich Täällä on Piteran kutsuma vierailijaryhmä. Toivotan teille tervetuloa. En nyt puolaksi oikein osaa sanoa eikä kyllä mitään. Mutta Ivanova saa heti puheenvuoron. Eli tervetuloa ja teillä on puheenvuoro. Thank you Very much, Uh, indeed. it's... Kiitoksia kovasti. Aina mukavaa olla täällä KONT-valiokunnassa. Arvon jäsenet, haluaisin kiittää valiokuntaa joustavuudesta siitä, että teitte tämän raportin esittelyyn helpoksi. Kyse on uh, Haluan kertoa siitä, kuinka uh, hyödyllinen tämä uh, esittelijä Vomin laatima kertomus on. Kuinka me nyt päätimme äh, auditoida tätä tärkeää aihetta äh, tilintarkastustuomioistuimessa? No, on tärkeää, että Euroopan unioni ähm, vali oppimista antamalla kansalaisille paremman pääsyn koulutukseen, eli tämä on se aihe, tämä koulutus. Ja mm, me äh, olemme täysin toimivaltaisia tässä kohtaa koulutuspolitiikkaa. Se tämä meidän toimivaltamme liittyy muun muassa koulutukseen ähm, myönnettäville, myönnettäviin varoihin. Vuosina 2017 2011 äh, kolme 1200 miljardia euroa oli se rahamäärä, jota koulutukseen on annettu. Se on merkittävä ää, äh, määrä ihan näin absoluuttisena ää, äh, lukuna, koska 30,7 ähm, miljardia, 3,7 miljardia euroa ää, annettiin ensimmäisenä ohjelmakautena ja 2024 välisenä aikana 27,1 miljardia euroa. Koulutus on erittäin laaja aihe ja me olemme keskittyneet erityisesti niihin koulutustavoitteisiin, eh, joille annetaan eh, rahoitusta. Tavoitteemme kattavat ne eh, tavoitteet, jotka ovat myös vuoden 2017-2020 ohjelmassa ja 2020 strategiassamme. Tavoitteemme oli arvioida, onko EUn rahoitus ollut tehokasta, onko se myötävaikuttanut tavoitteisimme koulutuksen alalla. Jotta saatamme tehdä näin, niin olemme pohtineet, onko tavoitteisiin kiinnitetty riittävästi huomiota ohjelmakausina ja onko komissio tukenut jäsenvaltioita 2014-2020 kaudella Eli onko tilanne parantunut verrattuna edellisiin ohjelmakausiin? Tarkastuksessamme me tarkastimme 27 toimintaohjelmaa, operatiivista ohjelmaa, eli meillä oli 15 eri jäsenvaltiota, jotka edustavat noin 83 prosenttia vuosien 2007-2013 ohjelmista. Tämän lisäksi me tarkastimme kahdeksan kumppanuutta ja operatiivista ohjelmaa ja keskityimme viiteen jäsenvaltioon Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Portugaliin ja Romaniaan. Ja lopuksi me vierailimme kolmessa ohjelmapaikassa vuosien 2007-2013 kaudella viidessä jäsenvaltiossa, jotka juuri mainitsin ja auditoimme 15 hanketta. Nämä hankkeet olivat sellaisia, että jäsenvaltiot itse ehdottivat niitä, pitivät niitä parhaiden käytäntöjen esimerkkinä. Meidän yleinen päätelmämme oli se, että EUn koulutustavoitteet on otettu riittävästi huomioon operatiivisissa ohjelmissa ja hankkeissa. Me kuitenkin yksilöimme tiettyjä porsareikiä, tiettyjä puutteita, jotka saattavat vaikuttaa suorituksen valvontaan. Vuosina 2007-2013 EUn koulutustavoitteet, niihin on kiinnitetty huomiota OPssa, mutta taustalla olevat tavoitteet eivät aina välttämättä olleet selkeitä. Indikaattoreiden ja tavoitteiden mittausvälineet eivät aina olleet riittäviä kun oli arvioitu näitä OPitä, niin selkeä linkki tavoitteisiin ei ollut aina saatavilla. Suoritus on myös ongelma, jota ei aina pystytä systemaattisesti osoittamaan eri ohjelmien kohdalla, koska vaikka itse suoritusindikaattorit eivät välttämättä ole sopivia, mutta vuosien 2014-2020 ohjelmakaudella on tapahtunut parannusta edelliseen kauteen verrattuna. Me totesimme, että komissio on antanut tukea jäsenvaltioille, kun jäsenvaltiot ovat asettaneet omia tai perustaneet omia operatiivisia ohjelmia, ja nämä OP ovat olleet johdonmukaisia tavoitteiden kanssa. Logiikka on ollut selkeää ja meillä on tällaisia yhteisiä tuloksia koskevia indikaattoreita. Niitä on parannettu, valvontaakin on parannettu, mutta puitteistoissa ei kuitenkaan yksilöity selkeitä vaatimuksia eri indikaattoreille, ja tämä rajoitti mahdollisuuksiamme varmistaa johdonmukaisuuden eri operatiivisten ohjelmien välillä. Me havaitsimme myös tiettyjä ongelmia siinä, kuinka nämä koulutustoimet pystyttiin yhdistämään työllisyys näkymiin. Neljä suositusta meillä on tässä erityiskertomuksessamme. Meillä me olemme sitä mieltä, että kukaista, jokaista investointiprioriteettia varten täytyy asettaa erilliset indikaattorit ja perustasot. Ja olemme myös sitä mieltä, että komission tulisi paremmin yhdistää nämä investointiprioriteetit ja toisaalta äh, tulosindikaattorit keskenään. Siis näiden välillä pitäisi olla parempi, paremmat li, linkit, selkeämmät linkit ja myös jäsenvaltioiden tulisi näin toimia. Niin ikään jäsenvaltioiden tulisi varmistaa se, että että valittujen hankkeiden ja EUn tavoitteiden saavuttamisen välillä tulisi olla selkeämpi linkki. Ja tarvittaisiin myös selkeämpiä indikaattoreita, jotta voitaisiin osoittaa hankkeiden todelliset vaikutukset. Toivottavasti nämä päätelmät ja suositukset ovat käyttökelpoisia teille, auttavat teitä parantamaan tällaisten hankkeiden ja aloitteiden hallinnointia Ähm, entisestäni. Niin odotan nyt mielenkiintoista keskustelua teidän kanssanne ja kiitän tästä erinomaisesta asiakirjasta. Kiitos. Ja, vielen Dank und der Berichterstatter hält auch gleich das... Kiitoksia ja sitten esittelijä Dennis, ole hyvä. Yeah, äh, yeah, äh, uh, thank you, Chair. Uh, uh, got... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin onneksi ehdin paikalle. Olin kokouksessa komissaari Kretschun kanssa kehitys- valiokunnassa, mutta minulle, kerro, minulle lähetettiin tekstiviesti, että nyt kannattaa tulla tänne kontvaliokuntaan, joten minä juoksin käytävää pitkin niin nopeasti kuin pystyin. Niin, ja kannatte tulla kuuntelemaan tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ja haluan kiittää ää, teitä tästä ää, tärkeän aiheen esityksestä. Kun ensin luin otsikon, niin se kuulosti minusta aika oudolta aiheelta näin tilitarkastustuomioistuimen tarkasteltavaksi, koska koulutushan on jäsenvaltioiden heiniä niiden toimialaa, mutta aivan kuten kertomuksessa todetaan, niin vuodelle siis 2020 strategian osalta komissio asetti tiettyjä indikaattoreita ja kippejä myös koulutuksen osalta joten eh, hyvä näin. Mitä tulee löydöksiin, olisin yhtä mieltä lähes kaikkien löydösten kanssa, joita tilintarkastustuomioistuin on eh, tehnyt ja esittänyt. Meillä on oikeastaan sama ongelma kuin aiemminkin, eli jos kohta pystymme toteamaan, että edistystä on tehty, tavoitteita on ehm, saavutettu, niin aika usein on vaikea yhdistää tämän rahoituksen sosiaalirahastonkin rahoituksen, ähm, siis todistaa tämän rahoituksen äh, ja tavoitteiden saavuttamisen välinen linkki. Äh, miten rahoitus on vaikuttanut nuorempiin, vanhempiin, etnisiin vähemmistöihin, naisiin. Aina tämä sama keskustelu. Edistystä on saatu aikaa, mutta on vaikea mitata, mikä on linkki, yhteys ESF-rahoituksen välillä ja niiden hankkeiden välillä, joihin on ryhdytty. Kertomus on ihan hyvä, se ei ole kiistanalainen, mikä on sekin hyvä asia. Emme tietenkään halua kiistanalaisuuksia ja ristiriitaisuuksia. Sen hyvä asia olen myös tyytyväinen siihen, että komissio on hyväksynyt kaikki suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Mit, mitä omiin suostuksiin tulee, minähän esitin muutamia kommentteja, jotka liittyvät näihin tavallisiin asioihin, eli suoritusten hallinnointia pitäisi parantaa, rahalle että pitäisi olla enemmän, ex ante ehdollisuutta, siihen pitäisi kiinnittää huomiota, tulosta tulisi voida mitata, ja pitäisi olla asianmukaiset indikaattorit. No, nämä ovat sellaisia asioita, joita nyt oli odotettavissakin tällaisesta kertomuksesta. Ja itse haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on varmistaa asianmukainen suorituksen hallinnointi, pitää, pitää huoli siitä, että ne asiat, joita 2020 strategiassa sanotaan niin kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi koulupudokkaisiin on kiinnitetty jo huomiota, myös työllisyysasteisiin täytyy kiinnittää huomiota. Ähm, joitain asioita voidaankin mitata ja toivottavasti tulevaisuudessa löydämme jonkinlaisen keinon yhdistää mm, tässä mm, keinon asettaa linkki rahankäytön ja tavoitteiden välille. Die Kollegin Labajova, bitte. Sitten Labajova, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Iljana ja kollegat. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Eli tämä liittyy siihen, mihin puhuttiin, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli konkreettisista raporteista, jotka pohjautuvat suoritukseen ja tuloksiin. Tämä on hyvin strateginen teksti, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Tässä puhutaan uudesta sukupolvesta ja siitä, mitä pitäisi tehdä paremmin heidän hyväkseen. Myöhemmin tänään esittelen raportin Italian tiedonkeruumatkasta. Me olimme Sisilissä ja Kalabriassa heinäkuussa. Se on siis iltapäivällä esityslistalla. Ja siellä nähtiin synergiaa ESFn ja nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen välillä, ja tätä haluaisin korostaa. Olen aina korostanut sitä, että meidän täytyy saada aikaan tuloksia, mutta koulutuksen alalla, ja jotta päästään näihin tavoitteisiin liittyen juuri valmistuneisiin, niin tähän liittyy myöskin synergiakysymys eri ohjelmien välillä, ESFn nuorisotyöllisyys ja nuorisotakuun välillä. Ja Derek, pidän paljon näistä suosituksista. Ehkä teen pari tarkistusta, jotta strategiasta saataisiin parempi. Aikaisemmin oli tilanne, jossa täytäntöönpanoa toteutetaan eri hankkeissa. Ja meillä on kansainvälisiä tai alueellisia viranomaisia, jotka hoitavat näitä asioita. Eli järjestelmä on hyvin hankala ja monimutkainen, ja sitä on vaikea jopa valvoa. Eli koulutus pitää kytkeä työllisyysaloitteisiin, se on aivan välttämätöntä. Koulutusstrategia liittyy aina työllistettävyyteen – ja synergia voi sitten parantaa näitä tuloksia, kun ajatellaan vastavalmistuneita. Eli haluaisin kysyä tuomioistuimelta, mitä mieltä olette siitä, millä tavalla voidaan vahvistaa yhteyttä koulutusrahoituksen ja työllistävyysrahoituksen välillä, kun ajatellaan vaikka nuorisotakuuta tai nuorisotyöllisyysaloitetta, jotta näitä tuloksia saataisiin parannettua juuri kun ajatellaan vastavalmistuneiden työllistyvyyttä. Ja sitten tässä on puhuttu valvonnan heikkouksista. Mitkä ovat sitten ihan konkreettisia heikkouksia ja mitä pitäisi tehdä paremmin? Mitä te voitte tehdä paremmin tai me? Ja miten voidaan varmistaa, että indikaattorit otetaan huomioon? Ja kiitoksia Derek tästä hyvästä tekstistä ja näistä suosituksista. Ja, weitere Wortmeldungen von Kollegen liegen mir nicht vor. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli seuraavaksi komissiosta Shukova Tosova työllisyyden pääosastosta. Thank you very much. Very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Komissio on tyytyväinen tilin tarkastustuomioistuimen raporttiin koulutuksesta ja myös ESF-rahoituksesta, mutta myös tämän valiokunnan mietintö on meistä hyvää. Me otamme vaarin näistä suosituksista. Meidän mielestämme sekä tilintarkastustuomioistuimen että tämän valiokunnan suositukset tulevat olemaan pohjana 2020 jälkeisen ohjelmoinnin saralla. Mutta olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa korostetaan parannuksia. Sitä, kuinka EUn koulutustavoitteisiin kiinnitään huomiota tällä ohjelmointikaudella 2014-2020 sosiaalirahaston avulla ja mm, täytyy myös keskittyä budjetointituloksiin. Olemme tyytyväisiä äh, tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin ja haluamme, että koulutustavoitteiden ja mm, sosiaalirahaston äh, varainkäytön välille olisi parempi yhteys tässä voitaisiin osoittaa paremmin. Ja on myös, se on tärkeää myös ottaa huomioon, kun valmistelemme 2020 jälkeistä ohjelmointia. Tämänhetkinen valvontajärjestelmä mahdollistaa sen, että output-indikaattoreita voidaan mitata. Mm, tietenkin kaikista tuotosindikaattoreista pitäisi voida raportoida. Ja nythän heinäkuussa tuli jo ensimmäinen vuotuinen Ähm, täytäntöönpanokertomus. Toivottavasti tällä ohjelmakaudella on mahdollista valvoa tuloksia ja tavoitteita, jos kohtaa jäsenvaltiot eivät ole vielä omiin operatiivisiin ohjelmiinsa sisällyttäneet näitä indikaattoreita. Komissio pitää ähm, huolen siitä, että nämä indikaattorit ovat näkyvillä myös yhteenvetoraportissa kuitenkin. Komissio korostaa sitä, kuinka äh, paljon parannusta ähm, valvontajärjestelmiin on saatu aikaan tälläkin ohjelmakaudella, erityisesti kun puhutaan yhteisten tulosindikaattoreiden raportoinnista ja ähm, prioriteettiaiheiden vaikutusten arvioinnista. Operatiivisellakin tasolla on saatu aikaan parannusta. Mitä tulee työllisyysvaikutusten mittaukseen, komissio korostaa sitä, että että sekä välittömät että pitkän tähtäyksen indikaattorit täytyy koota yhteen niin, että saamme myös tietoa pitkän tähtäyksen indikaattoreista, tähtäimen indikaattoreista. Meidän täytyy parantaa todellakin koulutuksen ja työllistymisen välistä linkkiä. Tätä asiaa tullaan valvomaan jatkossa, aina kun jäsenvaltiot ehdottavat uusia ohjelmia. Me tulemme seuraavaa ohjelmointivaihetta varten yksilöimään indikaattoreita niin, että perustasot ja tavoitteet asetetaan jokaista investointiprioriteettia varten. Muistuttaisimme kuitenkin siitä, että valvontavaatimusten ja hallinnollisen taakan välillä täytyy saada tasapaino, kun ajatellaan jatkossa kohesiopolitiikkaa siis vuoden 2020 jälkeen. Kiitos. Vielen Dank für die Stellungnahme, die... Kiitoksia. No tämä nyt ihan ei vastannut tähän kysymykseen, mutta no. Haluatko Ivanova vielä puheenvuoron? Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä erinomaisista kysymyksistä. Esittelijä otti esiin Esirin toiminnan. Se liittyy tähän suurempaan kysymykseen, josta Labajova puhui mutta Bond puhui sitten Esirin toiminnasta. Niin, tämähän on nähty näissä eri erityiskertomuksissa, joita on laadittu, kun ajatellaan nuorisotyöttömyyttä ja mikrorahoitusta vanhempia työntekijöitä. Meidän täytyy miettiä Esirin toimintaa verrattuna EDF esimerkiksi ihan suoritukseen ja varainhallinnan tasolta, mutta näitä asioita on hyvin hankala mitata. Mutta tähän on selkeä selitys. Eli oikeusperusta edellisellä kaudella pohjautui hyvin kapeille indikaattoreille ja niiden pohjalta oli hyvin hankala mitata näitä varsinaisia tuloksia. Ja sitten tämä Labajovan kysymys, synergia eri hankkeiden välillä, niin olen täysin samaa mieltä. Kun ensimmäisen kerran puhuttiin Nurstakusta ja Vonhan on sielläkin esittelijänä, niin silloin käytiin samaa keskustelua ja siellä tehtiin sama päätelmä. Eli nämä aloitteet eivät ole mikään yleisratkaisu nuorisotyöttömyysongelmiin. Meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa mietitään kunnollisia koulutustavoitteita, jotta voidaan ottaa huomioon työmarkkinoiden tarpeet, työllistymistarpeet. Eli yhdessä näillä hankkeilla voidaan vähentää nuorisotyöttömyyttä. Ja miten koulutusstrategia pitää kytkeä työllisyyteen? Siitä on puhuttu tässä tekstissä, eli koulutuksen työllistettävyyden välistä yhteyttä pitää vahvistaa. Meidän täytyy puuttua tähän taitojen epätasapainoon, mutta tästä puhutaan sitten tarkemmin tulevassa nuorisotakuraportissa – joka tulee ensi vuonna. Mutta sitten nämä suoritusindikaattorit. Tämä on aika selvää, kun otetaan huomioon tämä aikaisempi ohjelmointikausi. Silloinhan näitä asioita oli vaikea mitata, mutta näemme kuitenkin parannuksia uudella ohjelmointikaudella. Eli haluamme suoritusindikaattoreita, joiden avulla todella mitataan näitä tuloksia. Meillä on ollut indikaattoreita, kuten on katsottu, kuinka paljon osallistujia on ollut. Mutta mitä se kertoo oikeastaan? Ne ovat ihmisiä, jotka ovat rekisteröityneet tekemään jotain, mutta mitä varsinaisia tuloksia sieltä saadaan? Pääsevätkö he töihin jonkun koulutuksen jälkeen esimerkiksi? Millaisia taitoja he saavat? Mitä indikaattoreja ei ole tämän mittaamiseksi. Ja lisäksi Ei pidä liikaa korostaa indikaattoreita. Koska toisaalta yksinkertaistaminen on tärkeä tavoite. Ja meidän täytyy löytää oikea tasapaino, kun ajatellaan indikaattorin lisäämistä ja samalla pitäisi yksinkertaista menettelyitä, jotta ei jouduta tilanteeseen, jossa ehdonsaataja piti itse edes hakea näitä tukia. Eli synergiaa pitää olla eri hankkeiden välillä. Ja tulevassa raportissa, erityisesti siinä, joka käsittelee nuorisotakuuta, siellä sitten käsitellään näitä päätelmiä. Kiitoksia. Ja, damit sind wir am Ende dieses Tagesordnung. Eli tämä kohta esityslistalta on käsitelty. Eli olisi hyvä, jos komissio vastaisi niihin kysymyksiin, joita täällä esitetään. On ihan turha lukea jotain etukäteen valmisteltua tekstiä. No niin, tämä kohta on käsitelty ja sitten olemme esityslistan kohdassa 11, eli rahoitusvälineiden hyödyntäminen ohjelmakaudella 2007-2013. tilintarkastustuomioistuimesta on Ivanova ja meidän esittelijämme on Valli, eli Ivanova, olkaa hyvä. Thank you again. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli on jälleen ilo esitellä tämä raportti. Tämä on tärkeä aihe. Ja kuten presidentti Leene totesi viime viikolla, meillähän oli konferenssi Luxemburgissa. Siellä käsiteltiin rahoitusvälineitä ja myöskin puheenjohtaja oli siellä paikalla. Ja haluaisin onnitella esittelijää Vallia tästä kattavasta työasiakirjasta, jonka hän on valmistanut aiheesta. Eli millä tavalla sitten tehtiin päätös laatia tämä erityisraportti. No nyt budjettirajoitusten aikana tavoitteena oli saada EU-budjetista enemmän irti vähemmillä resursseilla – ja rahoitusvälineet ovat yksi lähestymistapa, joiden avulla voidaan täydentää tuen antamista. On erilaisia lainoja ja muita välineitä. Näitä tukia täytyy sitten ehkä maksaa takaisin tai palauttaa. Ja EUn budjettista yhä suurempi osa on myönnetty tällaisille rahoitusmenettelyille kausina kaudella 2007-2013 verrattuna aikaisempaan ohjelmointikauteen. 1025 rahoitusvälinettä oli käytössä 25 jäsenvaltiossa ja niiden arvo oli noin 40 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa pelkästään sosiaalirahastosta ja rakennerahastosta. Eli vuosina 2006 summa oli alhaisempi ja 0,6 miljardia oli kaudella 1994-1999. Eli nämä summat ovat kasvaneet huomattavasti kaudesta toiseen. Ja sitten 5,5 miljardia oli myönnetty 21 keskitetysti hallinnoituun välineeseen. Meillä on näitä rahoitusvälineitä, joista usein puhutaan. Eli yksi mahdollisuus on käyttää julkisia varoja, eli otetaan julkista tai yksityistä pääomaa käyttöön. Ja sitten on mahdollista hyödyntää niitä monta kertaa – ja tämän tarkistuksen tavoitteena oli arvioida, ovatko rahoitusvälineet tehokas väline toteuttaa EUn talousarviota kaudella 2007-2013 ja ovatko nämä puitteet sellaiset, että niillä pystytään puuttumaan riskeihin ja heikkouksiin. Tarkistuksessa katsottiin vuosia 2009-2015 ja siinä on keskitytty esimerkiksi alue- ja energiapolitiikkaan. Me haastattelimme komission edustajia ja asiantuntijoita eri järjestöistä ja me tarkastelimme 45 rahoitusvälinettä, joita oli tarkistettu vuodesta 2009 alkaen Ja myöskin tehtiin tutkimus, joka kattoi 85 viranomaista, jotka hallinnoivat näitä rahoitusvälineitä. No mitkä olivat suurimmat puutteet, jotka rajoittivat näiden rahoitusvälineiden tehokkuutta, kun niillä toteutettiin EUn budjettia vuosina 2007-2013? Ensinnäkin ylimitoitus. Monet näistä rahoitusvälineistä olivat ylimitoitettuja ja siellä nämä maksutasot olivat 57 prosenttia vuonna 2014 lopussa. Ja jäsenvaltiot pyrkivät välttämään sitoumuksia tällä kaudella, ja se tietysti vaikutti tähän liialliseen alkupääomaan. No 2015 vuonna tilanne oli parantunut sen jälkeen, kun erityisraportti julkistettiin. Eli maksutaso oli silloin 75 prosenttia, mutta kuitenkin katsomme, että tämä on tärkeä kysymys, kun ajatellaan rahoitusvälineiden hyödyntämistä. Ja totesimme myöskin, että sekä yhteiset että keskitytysti hallinnoidut välineet eivät ole tehokkaita ainoastaan. Osa näistä rahoitusvälineistä ovat onnistuneet antamaan tätä jatkuvaa rahoitustukea. Ja lopuksi sitten korkeat hallinnointikustannukset. Ne olivat korkeammat verrattuna niihin, joita oli hallinnettu keskitetysti. No, parannusta oli tapahtunut oikeus, oikeudellisissa puitteissa, kun katsotaan näitä rahoitusvälineitä, koska meillä oli kokemuksia aikaisemmalta ohjelmointikaudelta, mutta edelleenkin tietyt ongelmat ovat jäljellä. Ja olemme tehneet 12 suositusta raportissa, joissa puututaan näihin neljään tärkeimpään kysymykseen, jotka mainitsin. Eli välineiden koko, markkinoiden tarpeet, yksityinen pääoma ja sitten tämä kustannustehokkuus. Eli me katsomme, että nämä toimet vaikuttavat siihen, että meillä on tehokkaampaa täytäntöönpanoa rahoitustuen osalta. Ja toivottavasti raportista on hyötyä teille, kun tarkastelette näitä aiheita. Ja sitten odottelen hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Das ist ein ungemein interessanter Kiitoksia tämän erittäin yksityiskohtainen raportti ja voin teitä tästä onnitella. Minä luin tätä hyvin suurella mieli mielenkiinnolla ja minulla oli epäilykseni rahoitusvälineiden osalta, mutta olemme nähneet, että kun puhuimme näistä rahoitusaineiden puutteista, niin niihin on tosiaan puututtu. No, me emme tälle enää pysty mitään tekemään, mutta sitten esittelijä Valli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, ennen kaikkea tilintarkastustuomioistuimelle Nerova Ivanovalle äh, hänen äh, tekemästään äh, tyhjentävästä äh, työstä ja kiitos myöskin siitä avusta, jota se tarjoaa meille parlamentille. Niin kuin puheenjohtaja totesi, ongelmia on paljon, niitä on otettu esiin useampia, mutta nyt meillä on mahdollisuus käsitellä asiaa syvällisemmin ja palata näihin myöskin jatkossa antaen lisäarvoa talousarvion tarkistuksen muodossa, ottaen luonnollisesti huomioon jatkuvasti Euroopan parlamentin kannat. No yleisesti ottaen, niin kuin sanottu, on tuotava esiin tiettyjä seikkoja, varsinkin kun ne liittyvät yleisesti rahoituspuoleen puhuttiin erilaisista varojen hallinnoinnista, erityisesti keskitetystä hallinnoinnista, varsinkin kun puhe on pääomasta ja yksityisestä pääomasta Euroopan sosiaalirahasto ja rahaston yhteydessä. Puhe on noin kahden prosentin määrästä sitä kautta on saatu niin sanottua rotatiivista tukea, jota nämä rahoitusvälineet tarvitsevat. Tämä käy ilmi erityiskertomuksesta. Myöskin erilaiset hallinnolliset kulut ja kustannukset ovat olleet suhteellisen korkeita suhteessa niihin varoihin, joita tätä varten on annettu käyttöön. Tämä koskee erityisesti niitä hankkeita, jotka ovat rahoitettu osittain yksityisesti ja osittain julkisella varoilla. Ei voida kuitenkaan hyväksyä sitä, että kustannukset ylittäisivät yksityisin varoin hallintut ohjelmat, joskin ne mahdollisesti joskus ovat tehokkaampia. Joten tämä asia oli varsinkin kustannusten osalta kritiikin arvoista. Sitten markkinoiden vaatimuksia ei välttämättä ole aina otettu sopivalla tavalla huomioon, erityisesti rahoitusvälineiden osalta. Noin puolessa hankkeista tätä asiaa aliarvioitiin. Tämä tuotiinkin esiin tilintarkastustuomioistuimen äh, selvityksissä. Sitten eteenpäin äh, kohti, jotka henkilökohtaisesti äh, sisällytin omaan selvitykseen, niin ne ovat mielestäni tärkeitä, varsinkin kun komissio ja jäsenmaat ovat ottaneet entistä suurempia riskejä näiden yksityisrahoitteisten ja, yksityis- ja, ja julkisten varojen avulla rahoitettujen hankkeiden osalta kriisitilanteissa, talouskriisitilanteissa, kun kysyntä laskee, investoijat eivät enää välttämättä halua investoida. Meidän pitääkin silloin rahoittaa entistä enemmän julkisin varoin hankkeita ja, ja voi olla, että investoijien luottamus hankkeisiin on vaikea saada palaamaan tällaisessa ilmapiirissä, vaikkakin Euroopan keskuspankki pyrkisi vaikuttamaan ja edistämään asiaa. Joten tällainen jollakin tavoin väärin keinoin tuettu toiminta ei välttämättä stimuloi investoijien halukkuutta olla mukana hankkeissa. Meidän pitää saada aikaiseksi eh, luottamusta herättävämpi tilanne. Sitten, eh, niin kuin sanottu, eh, ylimitoitusongelma mainittiinkin jo täällä. On oltava äärimmäisen tarkkana myöskin tämän asian suhteen. On huomattu myöskin niin sanottuja tax ruling-tapauksia, joihin komissiokin on puuttunut. Sama koskee myöskin Euroopan investointirahastoa. Tästä asiasta käydään keskustelua tänä iltapäivänä. Olen itse mukana siinä varjoesittelijänä. On oltava äärimmäisen tarkkana tilanteissa, jossa rahoitus tapahtuu osittain Euroopan unionin rahoitusvälineiden avulla. Olemmekin valmistelemassa tästä yhteistä kantaa, nimittäin verokierto tapauksiin on saatava jonkunlainen parannus. Mutta niin kuin sanottu, Euroopan investointipankki ja rakennerahasto pyrkivät tässä yhteydessä toimimaan yhdessä. Oikeudellinen perusta on ollut mahdollisuus jäädyttää tiettyjä hankkeita. Näihin on pyritty vaikuttamaan, mitä, mutta mitä lopullista ratkaisua ei ole saatu. Siksi pyytäisinkin Euroopan komissiolta lisäselvitystä tähän ex ante arviointia suoritustasosta äh, ei niin ikään ole pystytty tarjoamaan kaikissa tapauksissa. Niin kuin sanottu, äh, ex ante arviot erilaisista rakenteellisista hankkeista olisivat välttämättömiä. Niitä tulisi saada joko komissiolta tai joltakin riippumattomilta tahoilta. Tämä huolestuttaa minua erityisesti niiden hankkeiden osalta, jossa rahoitus on ainoastaan osittain julkisen viranomaisen takamaa. kaikissa tapauksissa tulokset eivät ole olleet toivotulaisia ja tämä voi aiheuttaa tilanteen, joka ei välttämättä pysty takaamaan täyttä avoimuutta. eri, e- er- eri infrastruktuurihankkeissa, esimerkiksi Italiassa, Espanjassa ja muissakin maissa on ajauduttu tilanteeseen, jossa e, rahoitus ja sen toteutuminen ei ole ollut toivotunlaista. Sitten vielä komissiolle muutamia kysymyksiä haluaisin tiedustella, äh, onko teillä tietoa äh, niistä jäädytetyistä varoista äh, pankeissa vuodelta 2016 ja minkälaisia mahdollisia toimia tätä silmällä pitäen on valmisteltu. Toisekseen tiedustelisin myöskin rahoitusvälineiden määrää onko niiden määrä mahdollisesti muuttaa ja minkälaista valvontaa tehdään nimenomaan hankkeita vastaavien tahojen piirissä. Ja vielä kysyisin jälkikäteissä valvonnan määrää hankkeiden toteutumisen osalta ja viimeisenä suorituskyvyn valvontaan liittyvä kysymys. Euroopan äh, komission puheenjohtaja Juncker on painottanut näiden äh, välineiden merkitystä ja sitä suuremmalla syyllä sekä etukäteen että jälkikäteen tehtävä arviointi on välttämätöntä. On selvää, että Euroopan unionilla on äh, kiinnostusta antaa lisäpotkua hankkeiden toteutumiselle ja tämä edellyttää myöskin uusia rahoittajia, mahdollisesti myöskin uusia yksityisen sektorin rahoittajia. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne eh, on kaikille eh, tuttu. Vaikuttaa siltä, että on saavutettu jonkinlainen väliaikainen eh, tasapainotilanne, mutta joka tapauksessa euroarvo on vähentynyt viime kuukausien aikana. Se tarkoittaa myöskin raaka-aineiden hinnan alennusta. Ja tämä kaikki voi aiheuttaa tilanteen, sen jossa kuvitellaan, että syntyy kasvua ja, ja, ja, ja tilanne paranee, mutta rakenteelliset ongelmat varmastikin törmäävät eh, eteen hyvinkin pian. Ja näissä olosuhteissa pitäisi nyt herättää luottamuksen ilmapiiriä investoijien parissa. On selvää, että tämä on pikemminkin poliittista työtä, jota pitää nyt jatkossa tehdä, mutta siitä huolimatta tiedustelen myöskin Euroopan komissiolta välineitä tämän asian korjaamiseen. Ja vielleicht äh, bitten wir Herrn Martin von der General... Ehkä Martin komissiosta voisi käyttää puheenvuoron ennen kuin kollegat saavat puheenvuoron. Martin, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta antaa teille komission näkemys tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja esittelijän tekemään työhön – Ensinnäkin komissio on pitkälle yhtä mieltä kanssanne siitä, että tämä on erittäin tärkeä ja ajankohtainen kertomus. Nythän haluamme käyttää paremmin rahoitusvälineitä, koska ähm, edut ovat selkeät, kun yritetään saada kaikki mahdollinen irti EUn budjetista. Täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että näin tehdessämme toimimme oikein Tämä on hyvä <clears throat> mietintö. Tämä on ikään kuin testi. Tässä testataan sitä, olemmeko me oppineet läksymme edelliseltä ohjelmakaudelta ja olemmeko osanneet ottaa niistä vaarin tällä ohjelmakaudella. Ja mielestäni me olemme pitkälle onnistuneet. Ää, Libanovic on oikeassa tähdentäessään näitä lisäyksiä, niin kaikki pitää pitää tietysti kontekstissa – Toki me odotamme merkittäviä lisäyksiä vuosille 2014-2020, mutta jos katsotaan rakenne- ja investointirahastoja, niin edelleenkin ollaan alle 10 prosentissa verrattuna kokonaisbudjettiin näissä rahastoissa, joten edelleenkin 90 prosenttia jaetaan tuin, tukirahoin. Kävisin ensin läpi nämä neljä tärkeintä aluetta, jotka on yksilöity heikkouksiksi vuosina 2007-2013. Eli aloitetaan tästä liiallisesta koosta. Tilintarkastustuomioistuimen viitekausi oli vuosina ennen 2014. Nyt meillä on jonkin verran dataa myös vuodelta 2015. Kun ajatellaan kohesiopolitiikkarahastoa, niin lopullinen tase voidaan tehdä vasta myöhemmin. Ja se perustuu jäsenvaltioiden dokumentaatioon, joka ne lähettävät ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tuolloin saamme kaiken raportoinnin jäsenvaltioilta liittyen koko ohjelman, mutta myös rahoitusvälineisiin. Ja sitten siinä vaiheessa näemme kokonaiskuvan. Mutta vuoden 2014 lopussa tilanne oli aika kirjava koska jotkut jäsenvaltiot olivat hyvin edistyneitä, jotkut vähemmän, kun puhuttiin rahoitusvälineistä. Kokonaiskuva ei näyttänyt kauhean hyvältä, mutta vaihtelua on paljon. Voimme todeta, että kuudessa jäsenvaltiossa, jotka olivat ikään kuin peränpitäjiä vuonna 2015, niin niiden osalta maksatukset rahastoista loppu käyttäjille kyllä nopeutuivat. Eli selkeästi nopeuttaminen on nyt trendi. Ja tämän vuoden loppuun mennessä on aikaa suorittaa maksatukset lopullisille edunsaajille. Ja me olemme melko optimistisia sen suhteen, että suurin osa rahoitusvälineistä ää, ää, päät, niiden osalta maksatukset loppu edunsaajille onnistuvat. Pari riskialtiimpaa instrumenttia on kyllä identifioitu tunnistettu, mutta aika pieni ongelma tämä kuitenkin on. No tämän sanottua, niin en tietenkään halua piiloutua sen äm, tosiasian taakse, että äm, joskus kannustimet ovat olleet vääränlaisia itse asiassa jopa erilaista ylenkatsontaakin on tapahtunut, ja siksi meidän täytyy tehdä eksante arviointi, jotta voimme määrittää, mikä on tuo oikea koko näille instrumenteille. Ja tärkeämpää, tär, mikä on tärkeintä, niin tämä niin kutsuttu ähm, osamaksuttaminen on tärkeää. Jäsenvaltiot eivät voi maksaa kaikkea kerralla, vaan maksatukset täytyy tehdä vaiheittain loppu edunsaajalle. Muistaakseni Valli kutsui tätä jäädyttämiseksi. No me puhumme rahojen parkkerauksesta. Eli tämä on asia, johon on kyllä puututtu. Sitten pari muuta kommenttia. Ne liittyvät yksityisen pääoman osallistumiseen. Tietysti velkavipu on yksi niistä eduista, joita rahoitusvälineiden käyttämisellä on. Ja me uskomme siihen, että se on yksi niiden perustekin. Yksi ongelma, joka, jonka myös tuomioistuin mainitsi, on se, että vuonna että tähän saakka ei ole ollut, jäsenvaltiolla ei ole ollut velvoitetta raportoida niistä yksityisistä investoinneista, joita kohesiopolitiikan rahastot ovat vetäneet puoleensa. Eli tämä on porsareikä, se on otettu kyllä huomioon 2014-2020 ohjelmakaudella. Ja me olemme siis perustaneet äh, analyysimme, kuten tilintarkastustuomioistuinkin, vapaaehtoiseen raportointiin. Siinä vaiheessa, kun tilit suljetaan, niin siinä vaiheessa saamme äh, täydellisemmän kuvan, niin se on kiintoisa. Tärkeää, siis velkavipu on tärkeää, mutta se täytyy yhdistää tavoitteisiin. Ja tässä kohtaa eri tuotteiden välillä näkyy kyllä eroja eri alueilla. Meillä on muun muassa maase, äh, kaupunkikehi, kaupunkien kehittämisohjelma Puolassa. Ja tois, tässä on kyse investoinneista sosiaalisiin yrityksiin, joissa paljon yksityistä pääomaa ei varmaankaan tule. Sitten toisaalta PK-yrityksiin investointi on sellainen ala, jossa privaat prosenttia rahaa, yksityistä rahaa on enemmänkin pelissä. Eli usein tämä riippuu myös siitä, millaisista tavoitteista on kyse. Kun ajatellaan vuotta 2014-2020, niin meillä on jo ensimmäinen raportti, jonka komissio lähetti parlamentille eilen. Ja siinä meillä on ensimmäiset indikaattorit paremmasta raportoinnista ja niistä tuloksista, joita se tuo muassaan ja te näette, <clears throat> minkälaista vipuvaikutusta on tulossa. Ensimmäiset indikaattorit ovat ihan myönteisiä. Mitä sitten tulee... No, en minä nyt aio tähän kauheasti porotua, mutta mitä tulee tähän kier, kier, kierrätysluonteeseen. Ja tämä johtuu siitä, että vuonna 2007, ähm, kun tämä instrumentti perustettiin, niin oli vaikeuksia saada pyörät pyörimään, ulkoiset tekijät olivat ongelma, ähm, myös äh, neuvonannossa oli ongelmia, mutta tähän tuotteeseen liittyy myös se, että lyhytaikaista lainaa ei välttämättä haluta antaa, koska markkinat eivät sitä ähm, tarvitse. Kun puhutaan ähm, oman pääoman kierrättämisestä, niin sekin on pitkäaikaisempi toimi. Eli kaikkea tätä täytyy tarkastella hiukan ähm, yksityiskohtaisemmin, jotta voidaan ymmärtää, mitkä realiteetit ovat. Kiintoisaa on kuitenkin ollut se, että 2014-2020 raportissa on jo yksi instrumentti, joka, joka tuo jo ää, tuottoa ja tulosta. Eli tämä osoittaa, että kun tällainen väline ää, otetaan käyttöön, sillä on oikeat vaikutukset, niin tämä tällainen kierrätysvaikutus tulee. Ja sitten hallintokustannukset ja maksut. Tilanne vuoden 2014 lopulla oli aika erilainen eri jäsenvaltioissa. Jos tehdään sellaisia laskelmia kuin tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, eli katsotaan mikä on näiden maksujen kustannukset, mitä on loppu edunsaajille maksettu, niin tilanne näyttää vähän pahemmalta, koska viivettä on rahan siinä, miten raha päätyy loppuedunsaajalle. edunsaajalle mutta kun katsomme suurta, niin sanottua suurta kuvaa tätä tilannetta loppujen lopuksi, niin tilanne näyttääkin jo erilaiselta, koska kun ajatellaan, mitä rahastona on maksettu sisään ja mitä sieltä on maksettu ulos, niin tilanne näyttää jo par- paljon kohtuullisemmalta. Mutta jos asiaa katsotaan itse ää, asetuksen kannalta, siellähän nämä maksut lasketaan sen perusteella, miten rahastoon on ää, kontribuoitu, niin jopa ää, vuoden lopussakin ää, luku on noin 1 prosentti prosenttia, mikä on sama kuin keskitetysti hallinnoiduissa välineissä tai hajautetuissa välineissä ja niin edespäin. Eli vuonna 2020 pyrimme ottamaan käyttöön hiukan pitkälle viedymmät säännöt, eli yritämme ottaa huomioon mark markkinanormit niin, että annamme oikeanlaisille tuotteille oikeanlaiset kannustimet, olipa kyse sitten omasta pääomasta, lainoista tai muusta. Ja tärkeintä on se, että me otamme mukaan tällaisen suoritusperusteisen elementin. Rahat tulisi maksaa täysimittaisesti ainoastaan silloin, kun suoritus on korkealla. Tämä on jo velvoitteena rakenne- ja investointirahastossa, eli tällainen suoritusperusteinen elementti on otettava huomioon niin, että rahastoon hallinnoi ja ottaa huomioon myös laadun niissä toimissa, joihin ryhdytään. Ehkäpä vielä pari sanaa niistä asioista, joihin Valli kiinnitti huomiota. Verokysymys se on tärkeä kysymys ja tässä kohtaa kehitys on ollut nopeaa. Toimiin on ryhdytty komission aloitteesta. Komissio on halunnut puuttua näihin huolenaiheihin. Kun katsotaan 2007 ja 2013 kautta, niin aika vähän on näyttöä merkittävistä ongelmista, jotka liittyisivät väärinkäytöksiin, verokohteluun, verokohtelun väärinkäytöksiin mutta on myös tärkeää ymmärtää, että nyt puitteet ovat tiukemmat, erityisesti esirahaston osalta. Ähm, hallintoviranomaisten täytyy varmistaa se, että sopimuksessa on vaatimuksia, joiden mukaan rahaston hoitajan täytyy noudattaa hyvää verokäytäntöä, ja tätä tullaan entisestään vahvistamaan. Komissiohan tulee tekemään äh, uuden ehdotuksen omnibus puitteistossa siinä puhutaan myös veron kiertoon puuttumisesta, verojen välttelyyn puuttumisesta, suorituskysymyksistä. Miten varmistamme sen, että keskitytään nimenomaan suoritukseen? Ex ante arvioinnin arvioinnissa arvioinnin rooli on tärkeä. Jos todetaan markkinoiden epäonnistuminen, todetaan, että tarvitaan jonkinlainen tie, tietty instrumentti tai tuote, niin on varmistettava se, että mitään vääränlaisia kannustimia ei anneta. Ja kustannusrakenteenkin tulee olla asianmukainen. Infrastruktuurihankkeiden osalta tämä on kiintoisaa. Siinä mielessä, että toisaalta infrastruktuuri jos infrastruktuurihanketta tuetaan rahoitusvälineellä, niin silloin sovelletaan myös ex-ante-arviointia, mutta tähän liittyy myös tiukempaa komission valvontaa, koska kyse on ehkä ohjelman muuttamisesta ja sitä täytyy hallinnoida. Jos puhutaan infrastruktuurihankkeista, eh, jotka kuuluvat näiden ohjelmien ulkopuolelle, niin eh, silloin niitä joka tapauksessa komissio valvoo raportoinnista, eli Euroopan investointipankin raportoinnista. Tässä kohtaa on tärkeää tehdä ero toisaalta EU-tason välineiden välillä, jossa siis EIP on mukana ähm, komission kanssa tehtävän sopimuksen perusteella, koska silloin, silloin komissio on tilivelvollinen näistä välineistä ja sen täytyy raportoida sen perusteella, mitä Euroopan investointipankista tulee silloin kun kyse on jaetusta hallinnoinnista, siis välineiden jaetusta hallinnoinnista, niin silloin vastuu on äm, hallintaviranomaisen käsissä. Ja me olemme ehdottaneet Omnibus-ehdotuksessa ihan muutama viikko sitten, että raportointia parannetaan tässä kohtaa niin, että tehdään selvemmäksi jaetun hallinnoinnin välineille, miten täytyy tehdä. Tietysti EFSin osalta tilanne on erilainen, sillä on oma oma omat sääntönsä, mutta tässä meillä EIPllä on raportointivelvoite komissiolle ja täytyy myös ja neuvostolle ja Euroopan parlamentille täytyy raportoida EFSin täytäntöönpanosta. Ehkä vielä pari, tai vielä yksi asia tähän loppuun. Olemme yhtä mieltä esittelijän analyysin kanssa siitä, että julkisen rahan, julkisella rahalla on syytä virkistää taloutta ja tämän rahoituksen täytyy myös olla tavallaan katalysaattorina yksityiselle rahoitukselle. Se on Esirin filosofia, mutta myös investointi- ja rakennerahaston idea on sama. Eli me pyrimme maksimoimaan rakenne- ja investointirahastoja ja, ja on myös kiintoisa nähdä, miten ESIF ja EFSI voivat toimia yhteen parhaalla mahdollisella tavalla niin, että saadaan maksimaalinen vaikutus. Kiitos. Danke für die Erläuterungen. Kiitoksia. Oli hyvä, että komissio puhui nyt. Täällä on vielä kolme puheenvuoroa. Seuraavaksi Ajalla, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Selvä on, että puhun kollegani Viniskin nimissä. Hän ei päässyt paikalle. No niin, luonnollisesti ensin kiitokset herra Vallille, herra Ivanovalle eh, tästä aiheen käsittelystä. Tästä eh, todellakin eh, oppii hyvinkin paljon, niin kuin tilintarkastustuomioistuin itse totesi. Saimme tietoa myöskin aikaisemmasta kaudesta. Tarkoituksena on nyt saada aikaiseksi lisää äh, jousto, joustoa, äh, kun hallinnoidaan Euroopan unionin äh, budjettia. Totta on, että tehtävät ovat moninkertaistuneet viime viimeisten vuosien aikana ja sen vuoksi erityisesti tarkastustoimet ja asioiden vaikutukset ovat muuttuneet suhteessa aikaisempaan kauteen. Tarvitsemme nyt siis joustoa ja, ja budjetin käytön parannusta, se on selvää. Saimme äsken kuulla herra Vallin suositukset, äh, samoin selvityksen myöskin Euroopan komission äh, taholta. Kiitokset niistä. Selvää on, että äh, monia epäilyjä syntyy oikeutetusti, kun tarkastellaan kustannuksia, erityisesti niissä tapauksissa, joissa käytetään julkisia varoja rahoituksena yhdessä yksityisten varojen kanssa. Euroopan unionin äh, rahoitus äh, ja sen hallinnointi äh, on jollakin tavoin itsestään selvää ja se ei välttämättä herätä niin paljon kiinnostusta kuin mitä taas yksityinen rahoitus ja yksityinen sektori jos ajatellaan nyt edun saajia ja sitä, minkälainen suoritustaso saadaan aikaiseksi, on selvää, että on tarkasteltava sitä haarukkaa, joka syntyy prosenttilukujen välillä, kun vertailuja tehdään muihin ohjelmiin. On puhuttu myöskin siitä, että meidän pitäisi päästä eroon kaikista niistä epäilyksistä, jotka liittyvät äh, mahdollisiin veronkiertotapauksiin. Tämä on asia, jota on pidettävä silmällä. Sitten myöskin se, millä tavoin lisävaroja otetaan käyttöön Tästä asiasta on jo käyty keskustelua. Oli sitten kyse rakennerahastoista tai kehitysrahoista. Joka tapauksessa syntyy sellainen käsitys, että niin sanotut perinteiset varat ovat edelleenkin suuremmassa tai niin, no, niin, että näillä perinteisillä rahoituskeinoilla on suurempi merkitys kuin uusilla rahoitustavoilla. Myöskin hallinnointikustannukset, hallinnointista syntyvät kulut ovat edelleenkin liian korkeita. Ja vielä suhteessa perinteisten rahastojen osalta syntyneet palautuskysymykset ovat kaikille tuttu asia, mutta millä tavoin toimimme uudessa tilanteessa? Euroopan investointipankki luonnollisesti vastaa myöskin asiasta. Mutta jos tarkastellaan niitä keinoja, jotka tuovat esiin mahdolliset ongelmat ohjelman toteutumisessa, olisikin mietittävä, mitä keinoja meillä on tämän tarkistuksen toteuttamiseen ja minkälaisia mahdollisia sanktioita voidaan myöskin langentaa. Miten nämä kriteerit laaditaan? Onko vain yksi kantaan tarkoituksena tarkastella tuloksen tulosta vai mahdollisesti myöskin siihen johtaneita syitä? Täällä mainittiin myöskin tarkistukset äh, ennalta ja jälkikäteen, ex ante, ex post äh, tarkistukset. Ne ovat luonnollisesti molemmat välttämättömiä. Muutoin ei asiaa enää pystytä puuttumaan. Ja myöskin rahoituskehyksen äh, tar- rahoituskehyksen tarkistaminen ja, ja, ja sen arviointi nyt ikään kuin puolivälissä ohjelmointikaunta on myöskin tärkeää. Selvää on, että minkälaista valttikorttia tai taikasauvaa ei tässä yhteydessä pystytä käyttämään. Kaikkia ongelmia ei pystytä tuosta vaan ratkaisemaan ikään kuin ihmeen kaupalla. Mutta näyttää siltä, että jatkuvasti törmätään tilanteeseen, jossa riittävä äh, rahoitus, ajatellaan mitä tahansa, vaikkapa turvallisuuskysymyksiä, puolustuskysymyksiä äh, ja niin poispäin. Joka tapauksessa olemme saaneet komissiolta jatkuvasti kuulla, että että riittävä rahoituksen ja budjetin aikaansaaminen eri toimia silmällä pitäen on entistä vaikeampaa. Joten kyse ei ole pelkästään kollektiivisesta kysymyksestä komission sisällä. Jotkut jäsenet ovat peräänkuuluttaneet jopa Euroopan budjetin kasvattamista näitä seikkoja silmällä pitäen. Mutta niin kuin sanottu, jotain ratkaista, jotain, jotain on nyt tehtävä, koska pelkästään budjetin avulla ei tietenkään ongelmia voida ratkaista, mutta siitä huolimatta jonkunlaista tukea sitä kauttakin on mahdollista saada. Vai? Sitten Mako vai? Ah, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Olen pahoillani en ollut paikalla silloin, kun vuoden 2017 ohjelma esitettiin, ja minulla onkin kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Aikovatko he laatia erityisen kertomuksen eturistiriidoista, erityisesti sellaisten virastojen osalta, jotka liittyvät eri elinkeinoelämän aloihin? Näinhän oli vuonna 2015. Minun mielestäni tämä oli ensimmäinen kerta, ja tätä, tämä on hyvä käytäntöä, sitä tulisi jatkaa. Viime vuonna en tällaista raporttia nähnyt. Siis tämä ensimmäinen oli vuonna 2014. Ja haluaisin tietää, aiotaanko vuonna 2017 laatia samankaltainen kertomus. Ja jos... Ja haluaisin myös tietää, aiotaanko suunnitella rahastojen kustannustehokkuutta. Hei, me keskustelemme muuten nyt tässä rahoitusinstrumenteista. Niin, niin, minä tiedän, mutta tämä on estyslistalla. Eli vuoden 2017 tuomion raport kertomus. Ehkä he voivat vastata. Hehän ovat täällä. Discussing the... yes, I... Niin, mutta me keskustelemme... Niin, niin, niin, minä tiedän. Minä olen pahoilla, niin en ollut paikalla silloin. Niin, mutta kun katsotaan tätä ää, tilintarkastustuomioistuimen työohjelma-asiakirjaa, jos et löydä sieltä sitä, mitä etsit, niin kirjoita kirjalleenelle. Tämä olisi minun ehdotukseni. No, ehkä he voivat antaa vastauksen tähän eturistiriitakysymykseen. Lopetan muuten nyt tähän. Kiitos. Yeah, you. I'm sorry. I'm really... Niin, olen pahoillani. Eli emme voi Ivanoville tällaisia kysymyksiä esittää. Eli voit ottaa kirjalliset suoraan yhteyttä tilintarkastustuomioistuimeen. Minulla on vielä kysymys Martinille. Minä olen nyt miettinyt, mitä hän tämä harjoittaa sanoa, ja olin varma, että sanoi sitten, että niin kuin aina kuulen tällaisissa tapauksissa, että aikaisemmin on ollut ongelmia, mutta mm. nyt on sitten toimittu niin, että tulevaisuudessa näitä ongelmia ei enää esiinny. No, samoja ongelmia ehkä ei tule, mutta tulee uusia ongelmia. Eli nyt haluaisin teiltä kuulla, mitä itse asiassa on tapahtunut miten meillä on niin paljon näitä oikeudellisia porsanreikiä asetuksessa vielä tänä vuonna. Tilintarkastustoimius on ottanut esiin useita ongelmia, jotka ovat esiintyneet ja me olemme kiinnittäneet tähän huomiota ja tekin olette varmaan kiinnittäneet näihin huomiota. Kyllä näistä varmaan on keskusteltu, mutta miksi kaikki näitä, näitä ongelmia ei aikaisemmin ollut korjattu? Miksi ette ryhtyneet toimiin välttääksenne tätä? Uskon, että kaikki olette ihan älykkäitä ihmisiä. Ja te ymmärrätte nämä asiat ihan niin hyvin kuin mekin. Jos me näemme näitä ongelmia, niin varmasti tekin ne pystytte näkemään. Eli nyt haluaisin nyt tietää, millaista keskustelua komissiossa on käyty ja miksei näitä korjausomia tehty alusta pitäen. Ja nyt saatte heti sitten vastauspuheenvuoron. Yeah, thank you. Uh, uh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä jätän teidän kysymyksenne viimeiseksi ja vastaan ensin näihin muihin kysymyksiin. Hallinnointikulut. Siis 2007-2013. Nämä kustannukset olivat liian korkeita ja olen tarkastellut tätä lähinnä näissä jaetun hallinnon tapauksissa. No, mikään ei kyllä tue tätä tällä hetkellä. On vaikea tehdä vertailuita yksityissektorin kanssa. Jos katsotaan mitä markkinoilla tapahtuu, siis esimerkiksi rahoituslaitoksissa, kun siellä tehdään ihan tavallista työtä, niin sitten kun katsotaan näitä korvauksia, niin siellä tapahtuu kehityksiä, jotka eivät ole olennaisia, kun katsotaan sitten muunlaisia rahastoja hallinnoidaan. Koska siellä on esimerkiksi osinkokysymykset, se tapa, joilla resurssit jaetaan takaisin rahaston hallinnoijille, investoijille – Eli on vaikea verrata näitä asioita toisiinsa. Ja jos katsotte nyt kautta 2007-2013 ja tätä lukemaa, 4,7 prosenttia oli tämä summa, joka meni näihin kustannuksiin ja korvauksiin, niin sitten se ei ole niin erilainen tilanne kuin yksityissektorilla kun me kehittimme tätä strategiaa 2014-2020, ja tästähän keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa investointipankista, mutta myöskin muista pankeista, ja yritimme saada tasapainon kohdalleen. Ja tietenkään ei voi tehdä työtä täysin markkinoiden ulkopuolella, koska sitten ei löydy rahaston hoitajaa, joka huolehtii rahastosta, jos on sitten jotain, joka ei ole näissä puitteissa hyväksytty markkinoilla. Mutta samalla puhutaan julkisista varoista ja tavoite on se, että näistä rahoista saadaan mahdollisimman paljon irti edunsaajille. Eli meillä on järjestelmä, jossa on enimmäismääriä, jotka voidaan maksaa rahastosta – näiden rahastojen hoitajille. Ja meillä on rakenne, jotta tähän summaan ei voi päästä, mikäli suorituskriteereitä ei ole noudatettu. Eli me analysoimme sitten tämän sitten, kun meillä on kokonaiskuva vuosilta 2007-2013. Ja sitten katsomme, millainen kokonaiskuva tilanteesta syntyy. Ja voimme sitten tarkastella, pitäisikö jotain vielä ottaa huomioon tällekin ohjelmointikaudelle. Tilintarkastustuomioistuin on suositellut, että meidän pitäisi tarkastella sitä tapaa, jolla suoritukset otetaan huomioon tälle ohjelmointikaudelle. Ja komissio ei ottanut tätä suositusta huomioon, koska katsoimme, että se on liian varhaista, koska meillä ei ollut vielä näyttöä siitä, että onko, onko uusi järjestelmä toimiva vai ei. Mutta meillä on nyt parempaa raportointia ja saamme sitten selkeämmän kuvan vuositasolla siitä, mitä tapahtuu sekä kun ajatellaan rahojen tehokasta käyttöä ja sitten hallinnointikuluja. Ja kuinka paljon sitten loppuedunsaajat saavat näitä varoja? Kaikki, mikä maksetaan rahastoon, periaatteessa sen pitäisi sitten mennä saajalle. No sieltä vähennetään sitten näitä hallinnointikuluja säännöllyissä puitteissa. Ja kaikki, mikä ei mene edunsaajalle, menee pois sitten jäsenvaltion budjetista, mutta ei EUn budjetista, koska se otetaan sitten takaisin EUn budjettiin, mutta jäsenvaltiosta menettää ne rahat. No, verokysymyksiin ei ole paljon lisättävää. Meidän pitää varmistaa se, että rahoitusvälineitä sovelletaan täysin sääntöjen mukaisesti. Eli ei poiketa veronkierton vastaisesta politiikasta. Eli me voimme vahvistaa varainhoitoasetusta ja alakohtaisia säädöksiä. Ja tässä valiokunnassa te voitte sitten tarkastella tätä tulevina viikkoina, koska tehän tätä asiaa olette käsitelleet. On liian varhaista nyt sanoa, ettei ole päästy asetettuihin tavoitteisiin. Meillä on monia esimerkkejä siitä, että huomattavaa edistystä on saatu aikaan. Eli ei nyt voida sanoa, ettei tuloksia saada samalla tavalla kuin perinteisillä välineillä. No, esimerkiksi takuuvälineillä saadaan enemmän tuloksia kuin esimerkiksi lainoilla. Edunsaajasta riippuen. Ja meillä on esimerkkejä näistä takuuvälineistä, suuria lukemia, yli 20. Mutta meidän täytyy analysoida tätä sitten, kun meillä on nämä lopulliset luvut. Mutta uskon, että pystymme osoittamaan sen, että rahoitusvälineen käyttö kohesiopolitiikassa 2013 on tuottanut tuloksia. Mutta mitä voidaan toimia vielä paremmin? Sehän on nyt tämä asia, jota nyt mietitään tällä kaudella. Ja sitten täytyy vielä pohtia, miten voidaan yhdistää näitä eri rahastoja, jotta yhdessä voidaan todellakin maksimoida hyödyt ja saada mukaan yksityisiä investointeja ja puuttua tähän investointivajeeseen, joka on edelleen ongelmana EU:ssa. Ja sitten oli rajallinen määrä resursseja, jotka maksettiin ohjelmalla kaudella takaisin, mutta kauden jälkeen maksetut varat täytyy edelleen käyttää samantyyppisiin investointeihin, eli sekin on sitten pidemmän ajan lisäarvoa. No sitten takaisinperinnät. Rahoitusvälineet eivät tule erilaisia kuin muutkaan operaatiot. Tilintarkastustuomioistuin katsoo rahoitusvälineitä kohesiopolitiikassa ja niin kuin muissakin toiminnoissa ja vuosi vuodelta yleensä 5-6 rajoitusvähintäinen käytössä ja jos ongelmia esiintyy, niin sitten ryhdytään oikaisutoimeen niin kuin aina. Eli mekanismit takaisinperinnän osalta ovat samoja kuin muidenkin välineiden osalta. Sitten puheenjohtajan esittämä kysymys, eli miksei toimittu aikaisemmin? No en nyt haluaisi, no siis me opimme kyllä näistä kokemuksista. Se mitä tehtiin ohjelmointikauden aikana, ja silloinhan tehtiin paljon, mehän muutimme perusasetusta, joka liittyy kohesiopolitiikkaan, ja me myöskin otimme käyttöön käyttöön komissiossa uusia säädöksiä, jotta voidaan parantaa näitä puitteita ennen kuin ilmointikausi päättyi. Mutta se nyt oli vähän näpertely, koska se tehtiin keskellä tätä kautta. Se ei koskaan ole sama asia kuin jos se olisi tehty jo heti alkuvaiheessa. Ja sitten meidän toisaalta pitää olla hyvin yksityiskohtaisia ja toisaalta pitää ottaa hiukan etäisyyttä ja miettiä perusperiaatteita ja jättää järjestelmän hiukan joustavuutta. No, vuonna 2007-2013 lähestymistapa oli se, että otimme hiukan etäisyyttä ja katsoimme perusperiaatteita ja opimme, että rahoitusvälineen osalta se ei toimi, koska silloin sinne jää liikaa epävarmuutta yksityiskohtien suhteen. Ja 2014-2020 meillä on paljon yksityiskohtaisemmat puitteet, kun ajatellaan rahoitusvälineiden tuloksia. Ja se on johtanut tiettyihin valituksiin, ja tekin olette varmaan kuulleet siitä, että on vaadittu yksinkertaistamista. Ja joskus yksinkertaistaminen on sitä, että on enemmän joustavuutta. Mutta rahoitusvälineiden osalta on parempi, että on asetuksessa yksityiskohdat, jotta saadaan selkeyttä ja varmuutta. Sehän on ennakkoehto sille, että saadaan mukaan yksityisiä investoijia. Eli 2013 ei tilanne ollut niin paha. Me puutuimme puutteisiin ja saimme aikaan sitten selkeät puitteet, joissa jäsenvaltiot pystyivät toimimaan. Eli meillä oli yli 10 miljardia, jotka käytettiin rahoitusvälineiden kautta kohesiopolitiikassa, mutta me olemme oppineet, no se on otettu huomioon tällä ohjelmointikaudella. Ei se tarkoita, etteikö joitain lisäasioita pitäisi vielä oppia, mutta me saimme palautetta siitä, että tämä tarjoaa aika vankat puitteet rahoitusvälineille. Ja sitten raportointijärjestelmä mahdollistaa sen, että te, puheenjohtaja ja tämä valiokunta – voitte toimia tehokkaasti. Ja ensimmäinen tulos tästä oli tämä raportti, jonka saitte eilen. Das Wort bekommt. Dankeschön. Das Wort Kiitoksia sitten Ivanova. Madam Chair, I believe there was one... Kiitoksia puheenjohtaja. Valli otti esiin yksityisen sektorin ja niiden kyvyn hallinnoida rahastoja paremmin ja onko oikein vertailla yksityisiä ja EU-rahoitusvälineitä. No, niillä on eri tarkoitukset. EU-rahoitusvälineiden tarkoitus on kattaa tiettyjä markkinoiden epäonnistumistapauksia tai tilanteita, joissa lainan anto on ollut vai, tai lainan on ollut vaikeampaa, tai halutaan lainetta alhaisemmalla korolla, tai muuten toimia niin, että halutaan auttaa näitä edunsaajia. No, tässä mielessä emme voi verrata. Sama keskustelu käytiin mikrorahoituksesta, onko parempi antaa avustuksia vai ottaa yksityissektorin lainaa vai mitä. Kaikki ovat olemassa tiettyä syytä varten. Kaikki kattavat tietyn markkinaosion, joka tarvitsee tietynlaisia välineitä. Tässä on oikeastaan kaikki, mitä voin teille vastata, koska me emme oikeastaan voi verrata yksityisiä rahoitusvälineitä Euroopan rahoitusvälineisiin. Ne kattavat tai vastaavat erilaisia markkinoiden tarpeisiin. Ja sitten täällä puheenjohtaja esitettiin kysymys, johon en voi vastata. Makove kysyi erityiskertomuksesta, joka koskee virastojen eturistiriitoja ja onko se sisällytetty vuoden 2017 työohjelmaan. No, voin vain sanoa, että meidän prioriteettitehtävämme vuonna 2017 on ja, liittyen virastoihin ja toimielimiin, niin siellä on mukava muun muassa se, miten komissio pitää huolen lainsäädännön toteuttamisesta, OLAFin kustannustehokkuus ja EUn instituutioiden kiinteistöpolitiikka muun muassa. Välit tämän Makovein viestin kollegoille, mutta tämän enempää en voi tässä kohtaa sanoa. Ja komissiota haluaisin kiittää yhteistyöstä ja mukavista selityksistä, joita annoitte meille näihin kysymyksiin. Meidän osaltamme, kun me olemme siis tilintarkastajia, niin meidän täytyy tietysti katsoa, miten asioita toteutetaan käytännössä tulevalla kaudella. Herzlichen Dank zum Abschluss, Kiitos lopuksi vielä Valli. Kiitokset myös omasta puolestani sekä komissiolle että tilintarkastustuomioistuimelle keskustelusta, jota kävimme. Tämä on meille äärimmäisen tärkeää. Meille nimenomaan talousarviovalvontavaliokunnan jäseninä, koska tarvitsemme jatkoa silmällä pitäen lisätietoa, jolle perustamme myöskin poliittiset kannanottomme asiaan. Kiitokset vielä kerran. Toivottavasti jossakin vaiheessa jatkossa voimme käydä vielä yksityiskohtaisemmin ja teknisemmin keskustelua näistä rahoitusvälineistä tulevien kuukausien aikana, jotta voisin vielä täsmentää omaa työtäni, erityisesti sitä silmällä pitäen, että Euroopan unionin kansalaiset saisivat käsityksen siitä, ovatko nämä välineet todellakin heidän odotustensa arvoisia. Ja besten Dank für die Debatte. Kiitoksia tästä keskustelusta ja varmaan joudumme käsittelemään tätä vielä tulevaisuudessakin. Kiitoksia jäisistä lämpötiloista huolimatta tällainen työnteko on aika epämiellyttävää. Sisällön lisäksi meillä on ilmastoongelma ja pyytäisin, että asia hoituu nyt iltapäiväksi. Eikä minua lohduta yhtään se, että kaikissa koko salissa on näin kylmä. Emme me näin voi tehdä työtä, me kaikki tulemme sairaiksi. Eli me jatkamme sitten iltapäivällä kello 15, silloin on maatalouskomissaarin kuoleminen. Kokous päättyy.